Hi, good afternoon. Thank you very much. Um, Hyvää iltapäivää. Tervetuloa sisämarkkinavaliokunnan kokouksen. Hyväksymme esityslistan. Um, chairs and Kiitos. Puheenjohtajan ilmoitukset. Muistutan, että kokoustamme voi seurata internetissä suorana lähetyksenä. Ja sitten uutis Lehtinen on myös saatavilla internetissä. e-meeting-sovellus on niin ikään kaikkien jäsenten käytössä. Näin voitte saada käsinne asiakirjat. Okay, can we approve the minutes of previous meeting? Voimmeko hyväksyä edellisten kokousten pöytäkirjat. Jos ennen kokouksemme loppua ei ole vastustusta, niin katsomme, että pöytäkirjat on hyväksytty. Sitten esityslistalla on kohta. Esittelijät päivittävät tietojamme siitä edistyksestä, jota on saatu aikaan kolmikanta keskusteluissa tai työryhmäkeskusteluissa. Meillähän oli kolmikanta kokous julkisen sektorin asiakirjojen ja nettisivujen estettömyydestä. Saratsova ei ole paikalla, mutta hän on välittänyt minulle kommentteja. Ensimmäisen käsittelyn kanta hyväksyttiin 26. Äh, helmikuuta 2014. 14. tammikuuta 2016 hyväksyimme kolmikannan, kolmikantaneuvottelujen avaamisesta. Viive johtui siitä, kuinka pitkään neuvostolta vaati aikaa mandatoida neuvottelut. Tämä tapahtui vasta 18. joulukuuta vuonna 2015, silloin kun Alankomaat oli puheenjohtaja. Meillä on siis yhteinen kanta. Neuvosto hyväksyy sen, että tämä laajennetaan kaikkiin julkisen sektorin nettisivuihin, mutta tiettyjä poikkeuksia on. Parlamentin tekstissä tätä ei ennakoitu. Neuvosto ei ole samaa mieltä parlamentin kannasta niin, että tähän sisällytettäisiin myös julkiset tehtävät mitkä mobiilisovellukset tulisi ottaa tämän sovellusalan, siitäkin on epäselvyyttä. Parlamentti haluaa monitoroinnin, täytäntöönpano- ja seurantavelvoitteiden tiukentamista, ja jäsenvaltioiden olisi toteutettava myös lisätoimia, erityisesti kun kyse on koulutuksesta ja tietoisuuden lisäämisestä. Tätä ei ollut mukana neuvoston kannassa. Ensimmäinen neuvottelu oli 26. tammikuuta näin tekniselle tiimille annettiin mandaatti käynnistää valmisteleva työ, jotta voimme saada päätöksen aikaan keskeisistä kysymyksistä. Toinen maaliskuuta on tulossa seuraava epävirallinen kokous ja kolmas on ohjelmassa sitten huhtikuun lopussa. Edistystä siis on saatu ja hyvä keskustelu käytiin kolmikannassa, kun yritämme nyt ymmärtää näkemyserojen taustaa. Kiitos. Onko kysymyksiä tästä aiheesta? Selvä. Seuraava kohta. Neuvoston päätössuositus Kroatian tasavallan liittymisestä vuoden 1997 yleissopimukseen. Sorry. Sorry. Ei vain pahoittelen, mennäänpäs takaisin. Jäi yksi kohta väliin, tästä ensimmäisestä esityslistan kohdasta. Kohta 4.2. Päivitystä teollisista ja tekijänoikeuksista ja copyright-uudistuksesta. Kokous oli 18. helmikuuta tänä vuonna. Julia Reda oli kokouksessa ja hän päivittää tietojamme. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um, this meeting is quite... Paljon kiitoksia. Tämä on valiokunnalle tärkeä kokous, koska tässä keskusteltiin vain ja ainoastaan siirrettävyysasiasta. Komissio alusti asiaa ja keskustelimme ensimmäistä kertaa myöskin sidosryhmien edustajien kanssa aiheesta. Komissio alkuun kertoi asetuksen tärkeistä seikoista, jotka parlamentti pitäisi huomioida. Ensinnäkin pohdittiin sitä, että olisiko siirrettävyysasetus kaikkia sitova. Yhtäältä se liittyy maksullisiin palveluihin, eli että audiovisuaalisten palveluiden käyttöoikeusta joutuu maksamaan, mutta kyse on myöskin vapaasti saatavilla olevista palveluista. Ja Euroopan komissio kertoi meille, että tarkoituksena on olla sitova maksullisten palveluiden tarjoajien osalta, mutta vaihtoehtoinen vain ostaan näiden ilmaisohjelmien osalta. Eli BBC voi päättää itse, haluaako kuulua tämän soveltamisalan piiriin, mutta tarkoituksena ei ole toimia siten, että kaikki palvelut, joilla on tällainen sisäkirjautumisjärjestelmä käytössä, että ne olisivat sitten tällaiseen pakolliseen järjestelmään kuuluvia, että se olisi liian raskas soutuinen, joten meidän täytyy huomioida tämä komission huomio. Ensimmäisen keskustelun yhteydessä tästä aiheesta IMKO-valiokunnassa edustaja Dalton totesi, että Netflixin kaltaiset palveluntarjoajat eivät välttämättä saakaan enää tarjota se pääsyä paikallisiin palveluihin. Jos minulla on oikeus käyttää tietyn maan palveluita Netflixin osalta, niin sitä ei voi käyttää rajan toisella puolella. Nyt asetusteksti on muotoiltu siten, että vain ainoastaan siinä tapauksessa, että palvelu tarjotaan vain ainoastaan tietylle maan asiakkaalle. Eli tätä palveluntarjoajan tarjontaa voidaan käyttää sekä kotimaassa että muuallakin. Netflixin edustajakin oli paikalla ja hän vahvisti sen, että he haluavat tarjota asiakkaille mahdollisuuden käyttää tällaista integroitua lähestymistapaa, eli oman maan että kohdemaan tarjontaa. Ja sitten keskusteltiin määräajoista ja sitten myöskin siitä, onko tarpeen seurata tai paikantaa asiakasta tämän palvelun käytön osalta. Ja lopuksi vielä yksi mielenkiintoinen seikka. European Language Equality Networkin edustajia mukaan on tärkeää korostaa, että tällainen geoblokkaustoiminta ei käy päinsä laisinkaan ja tämä kielellisten vähemmistöjen ongelma ei ratkea asetustekstin kanssa. Esimerkiksi tietyt Velsin uutis lähetykset eivät ole yhdistyneen kuningaskunnan rajojen ulkopuolella käytettävissä laisinkaan, joten tässä sorsitaan pieniä vähemmistöryhmiä. Muilta osin tätä pidetään hyvänä järjestelmänä, mutta kuitenkin kyse on siitä, että nyt ylipäätään lähdetään keskustelemaan myöskin geoblokkausasioista, mutta kyse ei ole vain ainoastaan geoblokkauksesta, vaan myöhemmin palataan myöskin muihin asioihin. Kiitoksia. Kiitos. Onko kysymyksiä? Kiitos tästä päivityksestä. Nyt seuraava kohta on kohta viisi. Suositusneuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K3-artiklan perusteella tehtyyn yleissopimukseen tullihallintojen keskenäistä avunannosta ja yhteistyöstä. Toisin sanottuna siis kyse on Kroatian liittymisestä tullihallintoon, sen alan lainsäädäntöön siis. Esittelijänä tässä on Liisa Jaakonsaari. Haluatko käyttää puheenvuoron? Ja arvoisa puheenjohtaja, silloin todellakin kun Kroatia liittyi Euroopan unioniin, niin liittymisasiakirjassa oli jo maininta Kroatian liittymisestä tähän tullihallintojen yhteistyötä koskevaan sopimukseen. Kaikki me tiedämme, että tullihallintojen yhteistyö on tärkeää esimerkiksi tullipetosten torjumiseksi. Ja jotta Kroatia voi liittyä tähän tullihallintojen yhteistyösopimukseen, tarvitsemme, meidän, meidän pitää hyväksyä komission, komission suositukset ja sen jälkeen neuvosto voi edetä hyväksymällä, hyväksymällä sopimuksen joka sitten astuu voimaan Kroatiassa. Kun tämä kuuluu tähän perustamisliittymisasiakirjaan, niin parlamentti ei voi tehdä mitään muutoksia komission suosituksiin, ja siksi tämä on luonteeltaan, tämä asiakirja on muodollinen, muodollinen tapahtuma Euroopan parlamentissa. Me siis voimme joko hyväksyä tai hylätä Kroatian liittymisen tähän sopimukseen. Ja kun ei ole ilmennyt mitään syytä olla hyväksymättä, suosittelen, että minä, me hyväksymme tämän komission suosituksen niin, että Kroatia voi, Kroatia voi sitten liittyä tähän sopimukseen, yleissopimukseen tullihallintojen yhteistyötä niin nopeasti kuin mahdollista. Kiitoksia. Cool. So, um, Andreas Schwab. Hyvä, Andreas Schwab. Haluaisin puheenvuoro, eikö? Varjo esittelijä Dita Saranzova ja Zulik olivat varjoja. Hän on toimittanut muistiinpanot. Haluaako joku muu käyttää tästä puheenvuoron? Okay. Um, so just on behalf of Ms. Sullekin nimissä, hän ei ole paikalla, vaan vaalipiirissään. Hän haluaa todeta, että ECRn nimissä hän voi täysin hyväksyä komission ehdotuksen siitä, että Kroatia liittyisi tähän yleissopimukseen. Kyseessä on hyödyllinen askel, kun pyrimme taistelemaan laitonta kauppaa kauppaa, rajat ylittävää kauppaa vastaan ja huume- ja asekauppaa vastaan. Edustaja Zulek haluaa kiittää esittelijää ja hänen tiimiään heidän tekemästään työstä. Tässä juuri käytimme tämän ajan optimaalisesti hyväksi, jotta EPP voi todeta oman kantansa – Olemme nyt käsittelemässä Kroatian liittymistä yleissopimukseen tähän Dullialan yhteistyöhön. Haluatteko lisätä tähän EPPn puolesta jotakin? Kiitos puheenvuorosta ja kiitos siitä, että odotettiin hiukan pyydän anteeksi sitä, että olin myöhässä, mutta tiedän, että Rova Jaakos on nyt tässä perusteellista työtön. Minä ja meidän ryhmämme voimaan kiittää hän tehdystä työstä. Ja EPP tukee täysin tehtyä työtä. Se ei merkitse sitä, etteikö Meillä olisi joitakin tarkistuksia kenties tehtävänä, mutta yleisesti ottaen pidämme hyvänä sitä työtä, jota esittelijä on tehnyt. Ja uskomme, että tämä on oikeudenmukainen perusta tämän asian vakavalle käsittelylle. Okay, are there any other... Selvä. Onko muita kollegoita, jotka haluaisivat puheenvuoron? Okei. Okay. Selvä. Siirrymme eteenpäin seuraavaan kohtaan esityslistalla. So the next item on the agenda. Esityslistalla seuraavana on muut kuin tulleihin liittyvät esteet sisämarkkinoilla. Esittelijä on tänään sairaana. Kun odottelemme hänen muistiinpanojaan tänne tuotavaksi, niin kenties varjot nyt ovat paikalla, niin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 Onko ALDE-ryhmästä paikalla ketään? Tulossa siis. Okay. We'll just let me just wait. Bear with us. No niin, sinnitelkääpäs hetkinen. So we will start on, on the item for Dan Dalton's report. Nyt Dan Daltonin mietintö. Aloitamme sen käsittelyn. Olemme hieman etuajassa, 25 minuuttia, eli jos seuraavien esityslistan kohtiin tuleville ilmoitettaisiin. Tenillä on flunssa. Hän pahoittelee sitä, että ei ole paikalla, mutta olen saanut hänen muistiinpanonsa. Hän halusi mainita perusteluitansa tässä taustalla. Sisämarkkinat on EUn kulmakivipolitiikka. Kaikki jäsenvaltiot osallistuvat sen pääperiaatteisiin. Se on päässyt jo pitkälle, mutta hänen mielestään, jos syventämiseen pyritään, niin jotta todella päästään sen potentiaalihyödyntämiseen, hyödyntämiseen, niin vielä on työsarkaa. Esittelijä on urheilija ja hän käyttää urheiluvertauksia aina. Hän ajattelee tässä olympia uima-allasta, eli vielä olisi 25 metriä jäljellä ennen kuin päästäisiin maaliin. Tässä on ihan hyvä vertauskohta. Sisämarkkinavaliokunnassa viime kuussa ja tutkimuksetkin osoittavat, että meillä on valtavan paljon muita kuin tuli esteitä kaupan tiellä. Ne vaikuttavat PK-yrityksiin kaikista eniten. Hänen mielestään tulisi pyrkiä myös kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa ja myös sisämarkkinaneuvotteluissa näitä poistamaan. Saksan ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä tulee pystytä käymään yhtä helposti kauppaa kuin yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltain välillä, niin että emme hankaloita sisämarkkinoiden äh, kaupankäyntiä. Kaupan esteet koskevat kaikkiin, myös meihin kuluttajina, koska hinnat nousevat ja valinnan vara kapenee. Kun ajattelemme kauppaa sisämarkkinoilla ja kansainvälistä kauppaa, niin tätä kautta voimme tunnistaa, minkälaisia perusteettomia esteitä meillä edelleenkin on ja miten niitä voitaisiin poistaa. Tästä syystä esittelijä on käyttänyt myös kansainvälisen kaupan kielenkäyttöä mietinnön muotoilussa. Hän on saanut yli 200 tarkistusta ja tämä osoittaa, kuinka suurta mielenkiintoa aiheeseen kohdistuu. Täytyy voida poistaa perusteettomat kaupan esteet, löytää tapoja toteuttaa tämä ja avata niitä mahdollisuuksia, joita internet meille tarjoaa. Hän pyrkii huomioimaan nämä myös kompromissitarkistuksissa. SD on tehnyt aika hyödyllisiä tarkistuksia. Pyritään selventämään sitä, mikä on aito muu kuin tuleihin liittyvä kaupan ja mikä taas on jotakin muuta. Hän pyrkii huomioimaan tämän kompromissitarkistuksessa. Kun puhumme Mm, muista kuin tulleista, niin puhumme tietoisesti syrjivistä toimista, joilla pyritään omat kuin kotimaan toimijat pitämään markkinoiden ulkopuolella. Täytyy toteuttaa yhteishankkeita jäsenvaltioiden ja komission kesken esteiden poistamiseksi. Tämä lähtee työryhmistä, avoimuuden lisäämisestä ja tietoisuuden lisäämisestä silloin, kun esteitä on. Kaikkea tätä tulisi vahvistaa poliittisella tahdolla, poistaa esteet. Esitteli haluaa kiittää varjoesittelijöitä yhteistyöstä ja odottaa huomista keskustelua kompromissitarkistuksista. Toivottavasti hän huomiseen mennessä voi paremmin. Ja varmasti avustaja voi myöhemmin tänään tai varhain aamulla huomenna lähettää tästä sähköpostia. Sitten EPPn puheenvuoro. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Yleisesti ottaen useimmat eh, esteet ovat nähneet nämä ongelmat nimenomaan tavaroiden ja palveluiden liikkumisessa EU-valtioiden välillä, ja tämä on näkemys, josta myös siis kansanpuoliryhmä on yhtä mieltä. Monet tarkistukset kohdistuvat siihen, että voidaan edistää kasvua PK-yrityksille ja startup-yrityksille, koska ne kokevat suurimpia esteitä silloin, kun ne pyrkivät tarjoamaan palveluita eri maissa. Otan huomioon sen, että 2014 vain 14 prosenttia pk-yrityksistä myi tuotteitaan tai palveluitaan muissa jäsenvaltioissa. PK-yrityksiin keskittyminen täytyy säilyttää mietinnössä ja myöskin komission täytyy säilyttää tämä painopiste. On todella myönteistä, että monet tarkistukset pyrkivät vähentämään liikasäätelyä, pyrkivät saamaan aikaan tehokasta e-hallinnointia ja myöskin katsovat ALV-menettelyjä, joiden pitäisi olla paremmin koordinoituja. Näihin tarttuu myös komissioesitykseen. Pidän hyvänä myös sitä, että monet tarkistukset korostavat sitä, että muut kuin tulleista aiheutuvat esteet eivät saisi olla suhteettoman suuria, koska ne vahingoittavat EUn sisäistä kauppaa ja estävät kasvua. Ja mitä sitten joissakin tarkistuksissa on esille ja mitä minun ryhmäni todella tukee, on tosiasia, että mitä, mihin jäsenvaltioiden ja komission tulisi keskittyä toimeenpanossa ja yksinkertaistamisessa kaikkien jo olemassa olevien sääntöjen osalta, eikä komission tulisi luoda uutta lainsäädäntöä. Tätä kautta syntyy liikaa säätelyä ja syntyy lisää hallinnollista taakkaa yritykselle, mikä vaikuttaa niiden kilpailukykyyn ja myös ulkoisilla markkinoilla. Kun tätä asiaa käsitellään, ei pitäisi ajatella lyhyellä tähtäyksellä eikä liian protektionistisesti. Odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa ja toivomme, että työmme on lisäarvoa siihen työhön, jota komissio nyt tekee ja tulevaisuudessa näiden muiden kuin tulliesteiden alueella. Tätä kautta voidaan yhteismarkkinoista tehdä todella yhteismarkkinat. Kiitos. Thank you. Krista Schaldemose. Kiitos. Schaldemose, olkaa hyvä. Thank you very much and I will continue. kiitoksia ja jatkan tanskan kieltä käyttäen. Me olemme kiitollisia tästä tärkeästä keskustelusta, jotta sisämarkkinat todellakin voivat toimia paremmin. Sosiaalidemokraatit ovat vuosien ajan perään kuuluttaneet hyvin toimivia sisämarkkinoita, joilla kilpailu toimii. Ja taistelemme tämän puolesta jatkossakin. Tästäpä syystä onkin tärkeää, että me jatkossa katsomme juuri näitä muita kuin tulliesteitä. 66 tarkistusta olemme laatineet ja niissä tarkoituksena on katsoa, mikä on muu kuin tullin aiheuttama este. Jos kyse on siitä, että ulkomaiset yritykset eivät saa toimia sisämarkkinoilla, se on muu kuin tullieste, mutta jos kyse on jostain muusta, niin silloin ei puhuta enää muista kuin tullien aiheuttamista esteistä. Me tulemme tietenkin poistamaan kaikki mahdolliset esteet mikäli ne eivät ole perusteltuja, koska siitä on haittaa sekä kuluttajien että työntekijöiden näkökulmasta katsottuna. Keskustelujen aikana tarkoituksena ei ole lähteä purkamaan sääntelyä. Kyse on aivan täysin kohdennetusta toiminnasta, eli siitä, että me pääsemme eroon muista kuin tulliesteistä, eli että meillä on yhteisiä sääntöjä käytössä. Yksi esimerkki. Toimin myöskin ympäristövaliokunnassa ja laadin mietintöä elintarvike aiheeseen liittyen. On olemassa aloja, joilla ei ole yhteisötason sääntelyä laisinkaan. Silloin toimitaan kaikissa jäsenvaltioissa omien määräysten mukaisesti ja se ei tietenkään ole hyvä asia. Me haluamme löytää yhteisiä määräyksiä, eli me tarvitsemme selkeän määritelmän muille kuin tulliesteille, jotka ovat siis perusteettomia. Ja yhtä lailla toivomme, että komissiokin sekä jäsenvaltiotkin taistelevat tämän puolesta. Eli että nykyisiä määräyksiä pannaan täytäntöön, sillä suurin ongelma liittyy pk-yritysten mahdollisuuksiin panna olemassa olevia määräyksiä täytäntöön. Sekin on tärkeää huomioida. Mietintö varmaan antaa selkeän viestin sen suhteen, mitä me toivomme. Me kuulutamme vielä paremmin toimivia sisämarkkinoita. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Tony. Thank you very much, Vicky. Thank you. Kiitos, Vicky. Kiitos. Ensinnäkin hyvää työtä. Tän olen yhtä mieltä sinun kanssasi. Useimmat esteet, jotka viitet tulleihin, liittyvät siihen, että jäsenvaltiot ovat haluttomia avaamaan kotimarkkinoitaan ja sopeutumaan digitaaliseen aikakauteen. Tämä johtaa epäjohdonmukaiseen EU-lainsäädännön soveltamiseen ja toimeenpanoon ja protektionistisempiin toimenpiteisiin. Muihin kuin tulliin liittyvien esteiden poistaminen on olennaista kilpailukyvylle, innovaatioille, kuluttajien valinnanmahdollisuuksille ja tietysti kasvulle. Jäsenvaltiot, kuten komissiokin, niiden täytyy ottaa vastuu siitä, että ne eivät tee riittävästi näissä asioissa. Kuten kaikki tiedätte, ALDE tukee voimakkaasti sisämarkkinoita. Siksi ALDEn varjoesittelijänä minä toivon, että voin tukea tarkistuksia, mutta en voi tukea niitä, joissa ehdotetaan protektionistisia toimia ja joissa pyritään lisäämään pirstaleisuutta markkinoilla tai jotka kenties lykkäävät sisämarkkinoiden täydellistä integraatiota, mikä on meidän tavoitteemme. Minä antan teille vain toivellistani kaikkein välttämättömimmistä ja kiireellisimmistä toimista. Ensinnäkin yritysten ja yksilöiden täytyisi voida saada asianmukaista tietoa, jotta voit toimia asianmukaisesti ja saada myöskin tukea online. Siksi meidän täytyy viltaviivaista olemassa olevia yhtenäismarkkinoiden välineitä ja tehdä tällaisesta yhtenäisestä digitaalista käytävästä ainoan väylän yrityksille ja kansalaisille, joka koskee kaikkea lainsäädäntöä, joka liittyy sisämarkkinoihin. Toiseksi, kaikki instituutiot sisämarkkinoilla ja niiden digitaaliset sisämarkkinastrategiat, niiden täytyisi perustua paremman säätelyn periaatteisiin, mukaan luettuna e-hallinnointiin ja yhteensopivuus. Nämä aspektit tulisi ottaa huomioon. Julkisten sektorien kautta EUn pitäisi toimia paremmin, lähemmän, niin pitäisi olla lähemmän byrokraattisia, enemmän digitaalisia. Ja pitä, komission osalta on tärkeää, että julkiset sektorit pystyvät toimimaan yli rajojen. Ja olen huolissani siitä, että useimmissa tapauksissa Aisakin välineistä pelkästään komissio hyötyy, eli niitä pitäisi antaa myöskin muiden käyttöön. Vuoden 2018 hankkeista tärkeä olisi keskinäisen tunnustamisen periaate, joka on tärkeä asia, jota voidaan poistaa muita kuin tuleihin liittyviä esteitä. Ennen kaikkea silloin on kysymys siitä, että ei ole olemassa unionin harmonisointilainsäädäntöä. Sitten tällainen palvelupassi, sillä pitäisi tarttua säädöksillisiin ja muihin esteisiin. Ja Viidenneksi komission tulisi käyttää kaikkia käytössä olevia välineitä sen varmistamiseksi, että EUn sisämarkkinalainsäädäntö pannaan toimia jäsenvaltioissa asianmukaisesti, että sovelletaan oikein ja toteutetaan oikein. Minä haluan vielä kerran kiittää herra Daltonia hyvästä mietintöluonnoksesta ja toivon, että lopullinen mietintö heijastelee tätä myönteistä äh, näkökantaa, joka liittyy paremmin toimiviin sisämarkkinoihin. Thank you. So Dennis de Jong. Kiitos Dennis de Jong. Ei, Pascal Durand. Oui, merci madame la Kiitos puheenjohtaja. Esittelen pahoitteluni kaikille. Minä olin varjoesittelijänä toisessa aiheessa akkovaliokunnassa ja aika lailla monimutkaista on yrittää hoitaa kahta asiaa yhtä aikaa. Ihan muutama kommentti Ensinnäkin totean, että olen pahoillani siitä, että meidän tarkistuksemme eivät ole mukana kompromisseissa. Me yritimme löytää tasapainon toisaalta sen suhteen, että mahdollistettaisiin unionissa parempi joustavuus, sujuvuus ja toisaalta huomioitaisiin kuluttajan suoja, jota pidettäisiin tärkeänä standardina. Eikä kävisi niin, että syntyy lainsäädäntöä, jossa otetaan takapakkia niin, että oikeuksia karsitaan. Mehän nostimme esille seikan, joka on tullut jo muutenkin esille. Huono vero koordinointi on myös huomattava haitta ja se on este muu kuin kaupan alan tulleihin liittyvä este, mutta tätä kommenttia ei myöskään sisällytetty ja olen sitä pahollani. Yleisesti katsoisin, että pitäisi vahvistaa uudemman kerran se, että unioni toimii myös standardien perustalta. Ja niiden tavoite on johtaa harmonisointiin kohti parempia tavoitteita ylöspäin. Vaarana on se, että esteet johtavat Eurooppaan, jossa mennään pienimmän yhteisen nimittäjän mukaan. Standardit menevät alaspäin. Vihreät pahoittelevat sitä, että näitä tarkistuksia ei katsottu riittävän merkittäviksi tärkeiksi, jotta ne olisivat mukana kompromisseissa. And Andreas just signal if you want. Andreas näytti haluavan puheenvuoron, mutta no nyt hän tulee uudelleen paikalleen. down at my knees, absolutely. No niin, siellä polvilla minun edessä. Uusi suhdehan meillä tässä on. it won't come back too soon. Ei se varmaan kovinkaan pian tule toistumaan tämä. Niin, kuultaamme nyt varjoesittelijöiden kannan. Meillä on tilaisuus ehkä ottaa vielä pari asiaa esille. Ensinnäkin voin vain korostaa sitä, mitä varjoistelija sanoi, me tuemme lähestymistapaa, joka kollega Daltonilla on. Se, että edelleenkin on ongelmia sisämarkkinoilla, joita voidaan katsoa esteen, jotka eivät johdu tulleista, vaikkakaan kaikki sataprosenttisesti ei ole Kuten kollega Schaldemuosa sanoi, kaikkea ei voida vertailla eh, niihin, käyttää niitä määritelmiä, joita käytetään kansainvälisessä maailmankaupassa, mutta siitä huolimatta on hyvä katsoa näitä asioita, katsoa sitä, miksi sisämarkkinoilla kaikki ei toimi niin kuin me kaikki luultavasti toivomme. Siksi urava kollega Schaldemuosen kanssa on yhtä mieltä siitä, että voimme yhteisin säännöin ratkaista näitä ongelmia. Mutta haluaisin tarttua erääseen tarkistukseen, jonka itse olen tehnyt ja jossa minulle on tärkeää, että kollegat tukisivat sitä. Kysymys oli siitä, että mitenkään pyrkisin minkälaiseen protektionismiin, mutta on pari asiaa, joissa meidän on oltava hyvin tarkkoina. Tarkistus 146, äh, eli Euroopan unionin 28 jäsenvaltiossa kehitys on ollut hyvin erilaista Ranskassa toisella tavalla kuin Saksassa, Isossa Britanniassa toisin kuin Puolassa. On olemassa eroja ja on olemassa yhtäläisyyksiä. Siksi on tärkeää, että ajatellen tällaista yleistä lähestymistapaa kuitenkin olisimme varovaisia katsoessamme eroja, joita valtioissa on, koska kaikki, mikä näyttäisi esimerkiksi olla tanskalaisesta arkkitehdista ongelmallista ei, ei välttämättä ole protektionismista. Kysymys on kansallisesta kehityksestä, joka aina ei ole täydellistä, mutta joka voi aiheuttaa ongelmia, mutta josta, jota ei voida heittää roskiin, näin sanoakseni, yhdessä yössä. 146, 169 ja näitä tarkistuksia toivoisin, että niitä voitaisiin ottaa myöskin huomioon. Thank you very much. Any... Kiitos. Haluaako joku vielä puheenvuoron? Evelyn Gebhardt. Ja, yeah, thank you schön. Kiitos. Minä haluaisin tarttua yhteen asiaan, jonka kollega liberaaleista juuri mainitsi, nimittäin Euroopan eh, palvelupassin. Ja minä en vielä tähän päivään asti ole oikein ymmärtänyt, mikä tuon asiakirjan eh, tarkoitus on. Meillä toisaalta on IMI-järjestelmä, joka on siis yhteistyötä viranomaisten kanssa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Se ohjaa tätä työtä. Ja se on toimiva järjestelmä, jossa hyvin nopeasti on saatavissa tiedot, jossa voidaan vaihtaa tietoja palvelujen tarjoajista, tämä toisaalta. Toisaalta sitten keskinäisen äh, ammattitutkintojen tunnustamisen järjestelmässä saatu käyttöön tämä Professional Card, joka on nyt vakiintumassa. Ja siksi kysynkin, miksi nyt tarvitaan vielä yksi kortti lisää, joka pitäisi vakiinnuttaa? Enkä oikein voi kuvitella, että me nyt vain pidämme hyvänä sitä, että jotakin tällaista tulee, vaan enemminkin kysymme, miksi sitä tarvitaan – mitä siinä on sellaista, mitä ei olisi jo olemassa näissä kahdessa järjestelmässä, että meillä on. Onko siinä jotakin, mikä parantaa siitä, vai voitaisiin noita järjestelmiä vielä parantaa sen sijaan, että otettaisiin käyttöön jokin kolmas järjestelmä, jonka seurauksena kansalaiset, pk-yritykset ja esimerkiksi eivät enää selviä tästä, koska ne eivät tietäisi, mikä on se oikea väline, jolla voidaan palveluita tarjota rajat ylittävästi. Tämä on asia, jota minusta vielä pitäisi kysyä, ja minä itse katson tai teen tarkistuksia tästä kysymyksestä. Anybody else like Haluaako joku vielä kommentoida? No, thank you very much. Kiitos tästä. Tiedän, että esittelijän tiimi on tehnyt muistiinpanoja täällä sanotusta. Varjoesittelijöiden kokous on suunnitelmissa huomenna. Toivottavasti hän voi silloin paremmin, mutta välitämme tästä tiedon. Niin, minä aina vitsailen miehistä, jotka ovat flunssassa, mutta nyt tämä on ihan totta. Nyt jos sopii, niin menemme eteenpäin seuraavaan kohtaan. Mutta odottelemme kuitenkin Kaija Kallasen tulevan paikalle. Or we will not wait for Kaja Kallas. Emme me odota Kaija Kallasta. Voisiko joku soittaa nyt hänen toimistonsa ja kertoa, missä mennään? Right. So we're going to move on to the... Nyt menemme eteenpäin. Käsittelemme Kaija Kallesin mietintöä. Kiitos. Ymmärrän, että on vaikeaa olla kahdessa valiokunnassa yhtä aikaa. Nyt kyseessä kuitenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tullirikkomuksia ja seuraamuksia koskevasta unionin oikeudellisesta kehyksestä. Annan välittömästi puheenvuoron esittelijälle hän voi esitellä mietintönsä. Olkaa hyvä. And apologize that you had to wait for me. Kiitos pahoittelen, että joudutte odottelemaan minua. Olin Itressä, käytin siellä puheenvuoron. Nyt itse mietintöön. Aivan niin kuin olen jo usean otteeseen todennut, komission ehdotuksessa oli lukuisia seikkoja, jotka mielestäni eivät olleet oikean lähestymistavan mukaisia – Olemme puhuneet sidosryhmien kanssa, jäsenvaltioiden kanssa ja tämä kävi selväksi. Nyt kuitenkin, kun katson niitä huomattavia eroja, joita jäsenvaltioiden välillä on, tunnen enemmän sympatiaa. Joissakin maissa yritys voi saada 300 prosenttisen sakon suhteessa tuotteen hintaan ja joissakin toisessa maassa tämä sanktiota ei tule lainkaan. Eli erot ovat valtavat. Jäsenvaltiot voivat väittää, että ehdotuksen ajoitus ei ole hyvä, mutta jos sisämarkkinoiden tulisi toimia hyvin, niin täytyisi katsoa myös, miten rikkomuksia käsitellään ja minkälaisia sanktioita niistä määrätään. Yritin mietinnössä saada enemmän johdonmukaisuutta lainsäädännön ja toisaalta tämän direktiivin välille. Tullikoodiksen täytäntöönpano ensinnäkin, siinä otettaisiin huomioon auktorisoidut toimijat ja se, onko toistuvia rikkomuksia ja käsiteltäisiin sitäkin, mikä on tällainen vakava rikkomus. No sitten rikosoikeudellisten sanktioiden harmonisointidirektiivi, siihen varsinaisesti ei puututtu. Halusin myös huomioida ne huolet, joita jäsenvaltiot ovat nostaneet esille. Yksi huoli oli toisaalta soveltamisala ja toisaalta oikeusperusta. Oikeusperustan on lisätty artikla 114. sopimuksessa. Nyt ei tule tämä nimi ulos suusta jostakin syystä. Oli miten oli. Um, But anyway, this is, uh, this is important for the establishment and function. Joka tapauksessa tämä on tärkeää sisämarkkinoiden toiminnan näkökulmasta. Ehdotuksen tarkoituksena tulisi olla parantaa markkinoiden toimintaa. Tällä hetkellä ne eivät niinkään hyvin toimi. Yhtäläiset mahdollisuudet tulisi olla yrityksillä. Kyse ei ole pelkästään tullihallinnon välistä yhteistyöstä. No sitten BIF-direktiivi. Se käsittelee rikkomuksia ja myös aikomusta. Tässä on siis huomioitu syyllisyys ja aie petokseen. En poistanut kaikkia viittauksia tähän sen takia, että direktiivin seitsemännessä artiklassa on kirjattu, että jos kyse on pienistä rikkeistä, tietyn kynnyksen alapuolelle jäävistä rikkeistä, niin jäsenvaltiot voivat käyttää myös muita kuin rikosoikeudellisia rangaistuksia. On myös muita rangaistusmuotoja, jopa silloin kun on ollut ta- äh, äh, tahallinen teko. Tässä käytettäisiin tiettyä kynnysarvoa, jossa, jota jäsenvaltiot voisivat käyttää silloin, kun määrätään rikosoikeudellisia rangaistuksia. Tässä direktiivissä listataan rikkomuksia ja niitä käsiteltäisiin ennen kaikkea muiden kuin rikosoikeudellisten äh, sanktioiden kautta. Kyse on joko huolimattomuudesta tai virheistä yritysten taholta, eikä niinkään, että yritys pyrkii tekemään petoksen. Täytyisi olla sellainen lähestymistapa, joka varmistaisi sääntöjen noudattamisen. Toinen huoli oli se, että suhteellisuudessa ja joustavuudessa on hieman toivomisen varaa. Kategorisointi, jota komissio ehdottaa, sisältää kaksi pääongelmaa. Ensinnäkin se, että on syyttömyysolettama ja toisaalta se, miten näihin rikkomuksiin suhtaudutaan. Ne ovat ristiriidassa ja artikla 4 ja artikla 5 antavat ymmärtää, että artikla 4 rikkomuksia ei, ei voida tahallisina tehdä, mutta artiklan 5 rikkomuksia taas ei voida tahattomasti tehdä. Molemmat tulisi alistaa sille, että tutkittaisiin, minkäla, kuinka vakava rikkomus on. Onko kyse tahallisuudesta vai aiosta virheestä, joka johtui virheestä tai huolimattomuudesta, vai oliko kenties kyseessä raskauttavat asianhaarat? Tästä syystä mietinnössä on nyt kaksi sanktiokategoriaa, ja ne pohjautuvat rikkomuksen vakavuudelle. Toinen soveltuisi näille pienemmille rikkeille ja toinen taas vakavimmille rikkomuksille. Artiklaan 4 on pohdittu artiklan 3 ja 5 kannalta. Jotkut rikkeet eivät kenties näyttäisi olevan tässä mukana, mutta kyllä ne ovat jo, koska ne ovat artiklassa 3 ja artikla 5, artiklassa 5 mukana. Tämä jako pohjautuu sille, mitä jäsenvaltiot pitävät pieninä rikkeinä tulli yhteistyöryhmässä. Esimerkiksi se, että ei noudateta aikataulutusta ja tätä pidetään pienempänä rikkeenä. Sitten suhteellisuustarve otetaan huomioon. Sanktiot eivät enää riippuisi eh, tavaroiden arvosta, vaan sanktio olisi riippuvainen rikkomuksen taloudellisesta seuraamuksesta. Entäpä se tapaus, jossa rikke ei riity tiettyyn tuotteeseen? Silloin käytettäisiin kiinteämääräisiä summia. Jos tarkoitus on saada jonkinlaista harmonisointia aikaan, niin on valittava joku ensisijainen järjestelmä. No entäpä sitten prosenttiosuus, kun on vältetty mm, tullimaksuja. Kun katsomme jäsenvaltioita, niin lähestulkoon kaikkia yhdistelmiä on käytössä yhdestä prosentista aina 300 prosenttiin. 50 prosenttia vältetyistä tullimaksuista pienten rik- rikkomusten osalta tämä on voimassa lukuisissa jäsenvaltioissa ja sataprosenttinenkin käytäntö on käytössä useissa jäsenvaltioissa. Sitten on, olisi myös muita mahdollisuuksia, esimerkiksi takavarikointi tai luvan epääminen silloin, kun lupa on myönnetty menettelyjen, nykymenettelyjen mukaisesti. sitten voisi menettää myös tällaisen auktorisoijan aseman, ja sekin olisi e, sanktio silloin, kun kyse on toistuvista vakavista rikkeistä, rikkomuksista. Tätä statusta ei voisi enää säilyttää näissä tapauksissa. Tämä olisi loogisempi kuin se, että ovatko lieventävät tai raskauttavat asianhaarat vallinneet. Sitten suhteellisuus, olisi mahdollisuus myös sovittaa neuvotteluun. Tämähän on mahdollista ja monissa jäsenvaltioissa. Kaiken kaikkiaan katson, että tämä direktiivi on mahdollisuus perehtyä siihen, minkälaisena haluamme eh, tullialan lainsäädännön täytäntöönpanan kehittyvän. Meillä kehitellään ICT-välineitä. Niiden avulla tulliviranomaiset voivat saada paremmin reaaliaikaista tietoa täytäntöönpanosta me tarvitsemme vankan järjestelmän, jolla puututaan rikkomuksiin ja rikkeisiin. Täytyy myös tarjota neuvontaa, informaatiota ja täytyy myös olla sanktioita rikkeille ja palkita niitä yrityksiä, jotka selkeästi pyrkivät neuvojen, sääntöjen täytäntöönpanoon. Tarkoitushan on saada sisämarkkinat toimimaan paremmin. Päätän puheenvuoroni tähän ja kuuntelen mielelläni kommentteja. Okay, I'm just looking at two items that are in... Kiitos tästä Kaija. Meillä on kaksi kohtaa tällä puheenjohtajan nuoteissa. Ensinnäkin tämä oikeusperusta. Komission ehdotus oli artikla 33. Te ehdotatte sitä, että lisättäisiin artikla 114 osittaisena oikeusperustana työjärjestyksen mukaan minun pitäisi kirjoittaa jurivaliokunnalle kirje ja kysyä näkemystä tähän muutokseen. Kirje on siis laadittu, josta saatte tiedot ennen kuin se lähetetään. Sitten tarkistus 48 on hieman monimutkainen. Siinä on kyse yli 10 000 euron äh, rikkeistä. Tämähän on tässä PIF-direktiivissä ja kyse on unionin taloudellisten etujen turvaamista käsittelevästä direktiivistä. Parlamentti äänesti vuonna 2014 tästä ja suositteli, että meillä tulisi olla tässä 5000 euron taso, ei 10 000 euroa. Tämä on aika tekninen kysymys, mutta pitäisi toimia niin, että Euroopan parlamentin kannanotoissa on johdonmukaisuutta. Sitten tärkeämpi seikka. Meillähän on lukuisia vuosia käynnissä olleita neuvotteluja. Täytyy pohtia sitä, haluammeko tässä asetelmia muuttaa, mutta halusin nostaa esille, että kahden eri aiheen välillä saattaa olla tällainen ristiriita. Sitten EPPlle puheenvuoro. Edustaja Metsola, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um, let me start. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Alkuun kiittäisin esittelijää Kallasta erinomaisesta työstä tämän aiheen tiimoilta. Yleisesti ottaen kansanpuolue on tyytyväinen komission ehdotukseen koskien tilorikkomuksia ja seuraamuksia, sillä me uskomme, että EU, jäsenvaltiot ja taloudelliset toimijat voivat hyötyä integroidummasta aiheeseen liittyvästä toiminnasta. Kaikilla ryhmillä on varaumia tähän komission alkuperäiseen ehdotukseen, mutta minä uskon, että esittelijä on erinomaisella tavalla pystynyt huomioimaan suuren osan meidän huolenaiheistamme. Saanen toistaa uudemman kerran, että me kyllä haluamme parantaa edelleenkin tätä ehdotusta. Meidän täytyy tietenkin vielä hakea tarkennuksia mietintöön liittyvien tiettyjen asioiden osalta, joista haluaisin nyt mainita muutaman. Me olemme tyytyväisiä siihen, että yhteiset tekijät huomioidaan ja parhaat käytänteet kansallisista järjestelmistä huomioidaan ja että tuomioistuimen ulkopuolisia sovitteluratkaisumenetelmiä käytetään. Näin tästä järjestelmästä tulisi tehokkaampi samalla varmistaen, että vaikuttavuus myöskin on taattu. Mitä tulee toissijaisuusperiaatteeseen ja erityisesti uskomme, että tarkistus 3 ja 38 ovat ehkä liian yksityiskohtaisia ainakin nykymuodossaan. Puheenjohtaja viittasi PIF-direktiiviin ja pohdinkin sitä, että voitaisiinko tässä käyttää summan tällaista vaihteluväliä kuin tällaista yksittäistä summaa. Mitä tulee oikeusperustaan, niin esittelen kanssa olemme samaa mieltä. Meidän täytyy katsoa myöskin lieventäviä ja raskauttavia asianhaaroja. Me tulemme esittämään tarkistuksia tekstin selkiyttämiseksi, erityisesti mitä tulee tarkistukseen 60. Jos taloudellinen toimija ei tarjoa tietoa pyynnöstä, niin hänelle pitäisi antaa määräaika, johon mennessä hänen on alan viranomaisille nämä tiedot tarjottava. Artikla 4, sitä ehdotetaan poistettavaksi. Nämä alakohdat artiklasta 4 on siirretty muihin artikloihin, mutta olemme panneet merkille, että 4a ja c on poistettu kokonaisuudessaan ja me haluamme vielä sitten kahdenkeskisesti pohtia sitä, että miksi näin on tehty. Ja lopuksi, mitä tulee tarkistukseen 39, jäsenvaltioilla on mahdollisuus antaa sakkoon, muita kuin sakkoon perustuvia seuraamuksia, mutta me pohdimmekin sitä, että pitääkö tässä, pitäisikö tässä katsoa vain ja ainoastaan vakavia tullirikkomuksia tältä osin. Eli yhteenvedonomaisesti voin sanoa, että tämä luonnos on erinomainen pohja jatkokeskusteluille ja mielenkiinnolla jään odottamaan yhteistyötä esittelijän varjoesittelijöiden kanssa. Minä todellakin toivon, että me saamme hyvän lopputuloksen aikaiseksi. Kiitoksia. Virginie. Virginie. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää esittelijää hänen mietintönsä hyvästä laadusta ja hyvästä yhteistyön hengestä, joka lähti liikkeelle jo varjoesittelijöiden kokouksen järjestämisestä. Se mahdollisti jo näkemysten vaihdon ja tätä arvostamme kovasti. Aiheen tärkeys on lisääntyvä, kun otamme huomioon kansainvälisen kaupan. Haluaisin todeta, että ehdotus on tarpeellinen, kun harmonisoimme sanktioita. Nyt meillä on yhteistä lainsäädäntöä tullialalla ja se, että rikkomuksia kuitenkin kohdellaan kansallisesti eri tavalla. Tätä ei ole helppoa ymmärtää. Meillä on kansallisesti niin erilaista lainsäädäntöä, että esimerkiksi tietyssä rikkomuksissa vaihteluväli on pelkästä sakkorangaistuksesta aina vankeusrangaistuksen saakka. Totta kai täytyy pyrkiä tasapainoon, ottaa huomioon se, että Täytyy sääntöjä noudattaa. On huomioitava unionin yleiset edut. Ja ei tietenkään voi käydä niin, että yleisesti tässä lähdetään liikaa sanktioimaan. Tässä mietintöluonnoksessa ensinnäkin ehdotetaan oikeusperustan muutosta. Lisättäisiin artikla 114. Ja sitten otettaisiin mukaan myös määritelmät, esimerkiksi milloin on kyseessä aikomus tehdä laiton teko. Tässä täytyy olla oikeusvarmuutta myös talouden toimijoiden näkökulmasta. On otettava huomioon myös yhteensopivuus sen direktiivin kanssa, joka meillä on taloudellisten etujen suojaamisesta. Tähän voi liittyä esimerkiksi näihin kynnysarvoihin liittyviä kysymyksiä kysymyksiin, ja miten otamme huomioon ehdotukset, jotka eivät ole vielä lopullisia. Toki parlamentin kannat täytyy huomioida, mutta nämä aiheethan etenevät ikään kuin rinta rinnan. Yhteis, yhteensopivuus on hyvin tärkeää ja sitä me tuemme. Haluan tukea myös sitä, että jäsenvaltiot voisivat käyttää myös muita rangaistuksia, esimerkiksi tämän valtuutetun talouden toimijan aseman menettämisen tai hallinnollisia rangaistuksia. Tai sitten voitaisiin ajatella myös sovussa tapahtuvaa sovittelua. Sitten on kysymyksiä, jotka ovat hieman kyseenalaisempia. Esittelijä ehdottaa sitä, että rikkomukset äh, luokiteltaisiin aivan eri tavalla. Tämä on mielenkiintoinen ehdotus, mutta täytyisi yksityiskohtaisesti ymmärtää, minkälaiset seuraamukset tästä aiheutuisi. Toki voimme tällaista lähestymistapaa harkita, mutta se vaatii kyllä syvällisen perehtymisen. No sitten se, että objektiivinen äh, tiukka vastuullisuus on sellainen kysymys, jossa ei, emme voi pitäytyä esittelijän kannoissa. No sitten, kun määritellään sanktioita, niin miten tämä tapahtuu? Suhteellisuus totta kai on pyrkimyksenä, mutta silloin tullimaksun suuruus ei voi olla ainoa kriteeri, jonka pohjalta toimitaan silloin, kun kyse on, on, on sanktioiden suhteellisuudesta – Mehän pyrimme taistelemaan kaiken kaikkiaan tullirikomuksia vastaan ja tämä on huomioitava. Tiettyjä seikkoja ei ole huomioitu mietinnössä, tai näistä teemme sitten tarkistuksia. Esimerkiksi todisteet rikkomusten taustalla. Tässä täytyy olla harmonisointia. Ja sitten epäillyn tulisi e, e, olla samassa asemassa silloin, kun jäsenvaltio haluaa toimia ryhtyä. E, haluan kiittää vielä esittelijää hänen mietintönsä laadusta ja hyvästä yhteistyöstä. Okay, again I have some comments from... Sitten Dan Choltonin kommenttia ECRstä. Hän haluaa kiittää esittelijää mietintöluonnoksesta ja siitä, että hän on alusta lähtien tehnyt yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ecr näkökulmasta. Hänellä on edelleenkin huolia alkuperäisen komission ehdotuksen suhteen. Oikeusperusta on kyseenalainen ja on epäselvää, täyttääkö tämä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen vaatimukset. On sellainen oletus, että jäsenvaltioiden sanktiot voisivat erojensa takia aiheuttaa huomattavien eroihin jäsenvaltioissa. Monet asiantuntijat eivät yhdy tähän näkemykseen, eikä suurin osa jäsenvaltioistakaan. Hän on huolissaan siitä, että Alkuperäinen ehdotus ei ole selkeä soveltamisalaltaan, eikä ole huomioitu sen vaikutuksia rikosoikeuteen. Täytyy ottaa huomioon sekä hallinto-oikeuden että myös rikosoikeuden ulottuvuudet tässä ehdotuksessa. ja katsoo, että ehdotus on hyvin joustamaton ja on sellainen vaara, että se voisi rangaista pienistä virheistä PK-yrityksiä kohtuuttomasti. Ei saa käydä niin, että syntyy sellainen sanktiojärjestelmä, joka haittaa aivan laillista kaupankäyntiä. ECRn varjoesittelijä katsoo, että esittelijän mietintö on askel oikean suuntaan toki. Hän pitää pyrkimyksiä tervetulleina käsitellä myös muita kuin rikosoikeudellisia rangaistuksia – No sitten tämä kynnys, jota jäsenvaltiot kenties käyttävät silloin, kun rikosoikeudellisiin sanktioihin halutaan turvautua, voidaan myös huomioida. Sitten täytyy muistaa myös syyttömyysolettama. Tarvitaan lisää joustavuutta tahattomissa ja pienissä rikkeissä. Esittelijä on saanut asiakirjan käytännön esimerkkeistä sen suhteen, miksi tällainen hyvin määräävä, tiukka järjestely ei välttämättä ole paras lähestymistapa. Jäsenvaltiolla tulisi olla jonkinlainen työkalupakki niin, että niillä olisi paremmat välineet, eikä jouduttaisi tarpeettoman byrokratian ja pitkällisiin käsittelyyn. Voitaisiin esimerkiksi pienissä rikkeissä käyttää varoituskirjeitä, ja ne voisivat olla hyödyksi. Tämä ei kuitenkaan olisi mahdollista ehdotuksen voimassa ollessa. Ei voisi myöskään ensimmäisestä rikkeestä jättää rankaisematta, vaikkakin toimija olisi toiminut hyvässä uskossa ja tehnyt vain virheen. On myös huoli siitä, että soveltamisalaa laajentamalla muihin sanktioihin, esimerkiksi niin, että valtuutetun talouden toimijan aseman voisi menettää tai että tavaroita voitaisiin takavarikoida, niin tämä ei välttämättä olisi asianmukainen lähestymistapa. Komission ehdotukseen liittyy huoli siitä, että jos sakko pohjautuu tavaroiden arvoon, niin sillä voi olla kielteisiä vaikutuksia pieniin yrityksiin, jotka käyvät kauppaa hyvin arvokkailla tuotteilla. Tässä mm, sakon määrä on yritetty yhdistää äh, arvoon, tulimaksun suuruuteen. ECR haluaisi lisää joustavuutta, jotta tämä järjestelmä ei ole liian tiukka ja joustamaton. Pitäisi keskittyä enemmänkin täytäntöönpanoon kuin äh, sanktioiden yksityiskohtiin. Varjoesittelijä toteaa, että on edelleenkin perustavanlaisia huolia, mutta esittelijän mietintö on kuitenkin hyvä askel eteenpäin, kun keskustelua jatketaan. Kueryhmästä. ryhmästä Vasta alkaa. Hän ei ole paikalla, mutta vihreistä Julia Reda on paikalla. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja aluksi. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä hyvästä yhteistyöstä tässä asiassa. Me uskomme, että ongelma, jonka komissio tällä ehdotuksella pyrkii ratkaisemaan on todellinen. Tämä on asia, joka todellakin on tärkeä ja muissa tapauksessa yhtenäinen toimenpano ja seuranta olisi kuitenkin yhtä tärkeää kuin seuraamukset itsessään. Tuemme esiteen lähestymistapaa keskittyä hallinnollisiin seuraamuksiin. Se on meistä ainoa realistinen lähestymistapa näiden seuraamusten harmonisointia ajatellen haluaisin korostaa joitakin kysymyksiä, joita meillä, jotka meille tärkeitä, koska olemme yhtä mieltä esittelijän kanssa useimmissa asioissa. Kysymys siitä, että seuraamukset perustuvat pelkästään tavaroiden arvoon. Näin ei ehkä aina ole. On varmistettava, että kenties on jonkinlaisen yhdistelmän arvon ja ja tulinkierron välillä, jota voitaisiin soveltaa eri mahdollisuuksiin. Olemme tullakin huolissamme siitä, ettei luoda lisäongelmia geneeristen lääkkeiden kauppaa harjoittaville, koska tässä tietenkään ei säädellä sitä, mikä periaatteessa se rikkomus, vaan myöskin sitä, että mitkä seuraamukset missäkin olosuhteissa ovat ne, joita sovelletaan. Tätä siis olisi tarkasteltava. Noissa kysymys myös, jotka liittyvät erityyppisiin rikkomuksiin. On hyvä asia tehdä ero laiminlyönnin ja toisaalta tai tarkoituksellisen rikkomuksen välillä, mutta meidän pitäisi kysyä, mitä me sitten suljemme pois. Ajattelen tätä ehdotonta vastuuta, josta komissio puhuu. On kysymys rikkomuksista, jotka ei aiheuta laiminlyönti eikä tarkoituksellisuus. Ehkä esittelijä voisi antaa jotakin esimerkkejä siitä, mikä, mikä on se, miltä osin rajoitetaan vaikutusalaa verrattuna komission ehdotukseen. Sitten nämä olosuhteet uh, raskauttavat uh, olosuhteet, niissä on, on kirjoitettu sellaisia olosuhteita, jotka uh, ovat helpottavia, eli siis miten, missä yhteydessä ne ovat tällaiseen laiminlyötiin tai tarkoituksellisuuteen, eli voiko voilla saman aikaan siis laiminlyönti ja tarkoituksellisuus kysymyksessä, missä yhteydessä ne voisivat olla lieventävät asianhaarat, tämä ei ole täysin selvää. Sitten meillä on hiukan huolia siitä, mikä olisi tällainen äh, tietynlainen kaupankäynnin järjestelmä, jossa pelkästään yhteistyö viranomaisten kanssa voisi olla perustelu lieventäville asianhaaroille, eli ehkä voitaisiin uudelleen katsoa vielä tätäkin asiaa. Ainoa asia, josta me olemme vielä huolissamme ehtilehdotuksessa on se, että neljästä kolme vuoteen rajoitetaan tätä rajoitusaikakautta. Minusta on johdonmukaisuus kysymys, joka liittyy unionin tullilainsäädäntöön, koska ilmoitusaika, joka on kolme vuotta Euroopan unionin äh, tulilainsäädännössä viittaa aivan eri asioihin, joten me olimme huolissamme siitä, että kenties komplekseissa menettelyissä kolmen vuoden rajoitusaika ei ole riittävä. Eh, mutta olemme enimmäkseen yhtä mieltä esitteen lähestymistavasta ja odotamme mielenkiinnolla yhteistyön jatkamista. Thank you. Uh, we... Kiitos. Haluaako joku käyttää puheenvuoron vai joku annamme komissiolle puheenvuoron? Good. So it's Mr. Commode, uh, Philippe Commode. Philippe Commode kom- komissiosta, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Komissio omalta osaltaan on tyytyväinen siihen, että esittelijänkin mielestä aiheeseen liittyen pitäisi tehdä jota, jotain, näin monet muutkin täällä totesivat. En aio käydä tarkistuksia kohta kohdalta läpi, mutta ihan yleisesti meille tärkeitä asioita. Mitä tulee tähän tarkkaan vastuuseen, komissio lisäsi tämän tekstiin siitäkin syystä, että ainakin 11 unionin jäsenvaltiossa näin toimitaan. Ja mitä tulee rikosoikeudelliseen ja muihin kuin rikosoikeudelliseen, eli hallinnolliseen rangaistukseen, komission ehdotuksen mukaan jäsenvaltiot voivat päättää siitä, miten päättävät toimia. Ja sitten näihin yksittäisiin esittelen ehdotuksiin – se, että lähdetään liikkeelle vakavista ja lievemmistä rikkomuksista, no siinä pitää olla hyvinkin tarkkana, sillä komission hyväksymä lähestymistapa perustui toisenlaiseen ajatusmalliin, joten riskinä on se, että jos tällainen jako tehdään vakavien ja vähemmän vakavien rikkomusten välillä, niin tämä saattaa johtaa epäjohdonmukaiseen toimintaan. Tähän liittyy myöskin se, että millä tavalla vakava ja vähäinen rikkomus tulkitaan ja mikä on sitten tuottamuksellinen, mikä ei ja tar- tarkoituksellinen. Jos puhutaan tarkoituksellisesta toiminnasta, niin silloin yleensä siihen sovelletaan rikosoikeudellisia rangaistuksia. Mutta jos lähdetään liikkeelle vainanastaan vakavasta ja vähäisestä rikkomuksesta, niin ongelmana voi olla se, paitsi että jos vetä, jos voidaan tehdä selkeä rajanveto muun mm. muassa näissä näiden raskauttavien asianhaarojen osalta. Eli tämä pitää kyllä hyvin tarkkaan miettiä, miten asia hoidetaan. Sitten tähän seuraamusskaalaan. Tiedän, mitä esittelijä on omasta ajatuksestaan esittänyt. Jos meillä ei ole vähimmäisrangaistusta, niin sitten herääkin kysymys, että millä tavalla me haluamme ylipäätään harmonisoinnin tielle päästä. Eli tätä täytyy vielä käsitellä. Ja mielestäni pitäisi muistaa, että jos vaihtoehtona on prosentuaalinen osa, tästä tullimenetyksestä tai joku könttäsumma, niin silloin tässä on kyllä olemassa ongelmia. Minun mielestäni tämä esittelen ehdotus ei tältä osin kyllä ole kovinkaan selvä. Tiedämme myöskin, että raskauttavat asianhaarakysymykset, niitä on poistettu komission ehdotuksesta, ja, mutta tässä täytyy huomioida myöskin se, minkälainen riski sääntöjä noudattamatta jättämisellä on. Ja se, että tässä käytetään myöskin rikosoikeudellisia sanktioita, jos tälle tielle lähdetään, niin kyllä se tekee tästä tilanteesta vielä hankalamman. Ja lopuksi vielä, rouva puheenjohtaja, riskihallintoon, valvontaan, aikaisemminkin olen aiheeseen liittyen todennut, että me olemme olleet jo aika lailla toimeliaita vuonna 2014. Muun muassa asiaa on käsitelty laajalti. Kyse ei ole vain ainoastaan rikkomuksista, vaan ylipäätään tässä katsotaan yleisesti unionin tullikoodeksia. Esittelijä totesi, että nyt on muutoksen tarvetta olemassa ja komissio toki tukee häntä siinä. Meidän tulisi pohtia, että mikä on ihan järkeenkäypä lähestymistapa ja mitkä muutokset nykyiseen menettelyyn saattavat aiheuttaa lisää ongelmia. Kiitoksia. Thank you. I'm going to hand it back. Kiitos. Nyt esittelijä saa vielä puheenvuoro, jollei kukaan muu halua sitä. Omasta näkökulmastani minähän olen esittelijän kommentit jo esittänyt, mutta ihan omasta näkökulmastani parlamentti ja komissio ovat tehneet valtavasti työtä paremman sääntelyn paketin toissijaisuuden suhteellisuuden hyväksi. Haluamme varmistaa, että jos kauppaan kohdistuu lisätaakkaa, niin se on perusteltua myös vaikutusarvion tukemana. En näkisi, että suurta osaa tästä ehdotuksesta olisi tällä tavalla arvioitu ja valitukset olisi huomioitu. Jäsenvaltioilta kuuluu kovin paljon sellaisia ääniä tästä ehdotuksesta, että se voisi johtaa epäselvyyteen ja aivan erityisesti PK-yrityksiin nämä haitat kohdistuisivat. Omasta näkökulmastani en ole vielä vakuuttunut siitä, että tämä on täysin tarvittu hanke ja suhteellinen. Toivottavasti esittelijä todella paneutuu siihen, että tuotammeko me sellaisen ehdotuksen, joka auttaa kauppaa, eikä suinkaan estä sitä, ja erityisesti pk-yritysten kauppaa. Tämä on minun kantani tällä hetkellä. Vaikutusarvion puutteet tässä alkuperäisessä ehdotuksessa ovat minusta hyvin huolestuttavat. Sitten esittelijä. And, uh, thank you. Kiitos kiitos teille kaikille kommenteistanne. Niin, tarttuakseni muutamiin asioihin. Ensinnäkin artikla 38 ja tämä 10 000 euron kynnys verrattuna 5 000. Siis tämä heijastelee valitsevaa tilannetta neuvotteluissa, jotka koskevat tätä direktiiviä, joten ei ole mitään järkeä ottaa käyttöön 10 000 kun me tiedämme, mihin suuntaan ollaan menossa direktiivissä, emmekä halua, että jäsenvaltiolla on rikosoikeudellisia seuraamuksia kaikesta, mitä alhaisempi kynnysarvo on, sitä vähemmän on asioita, joihin tätä direktiiviä voidaan soveltaa. Robertan kommentit 4a, se on itse asiassa 3G, 3J, ja neljäs C on se 5 C. Näin tämä nyt olisi. Julian kysymys, mitä suljetaan ulkopuolelle? Itse asiassa me ulkopuolelle yhtään mitään. Tiukat vastuukysymykset, ne ovat kaikkeilleen olemassa. Niitä vain katsotaan pienempinä rikkomuksina. Mutta jos pyydät esimerkkiä, milloin tätä sovellettaisiin, niin pienet virheet, jotka voivat syntyä, kun on, on tiukka vastuullisuus, jolla kukaan ei katso asiaa, mutta jos vain vahingossa tapahtuu ja tulee välittömästi seuraamuksen, mutta se, että otetaan käyttöön tällainen aikomuksellisuus tai laiminlyönti, niin sun täytyy osoittaa syyllisyys menettelytapauksissa, jossa on kysymys yksinkertaisista virheistä ja ihmiset haluavat harjoittaa yhteistyötä ja korjata asian. Tämä siis koskee tämän tyyppisiä tapauksia. Mitä tulee sitten yhteistyöhön viranomaisten kanssa? Lieventävä, se on lieventävä tekijä, koska monissa muissakin EU-lainsäädännön osissa, kuten esimerkiksi kilpailulainsäädännössä on näin, jos harjoittaa yhteistyötä viranomaisen kanssa – jossa haluaa todella korjata virheen, niin silloin pitäisi olla tilaa toimia niin ja toimia myönteisesti siinä mielessä, että ihmiset, jotka ovat tekemisissä Tullin kanssa, harjoittavat yhteistyötä ja antavat asiakirjansa ja sen, mikä on annettu velvoittavaa viranomaisille, jotta noudatetaan sääntöjä. The, uh, comment on the uh, economic operator. Sitten taloudellinen toimija ja yhteys uh, taloudellisen toimijan statukseen, joka, jota voivat kohdentaa seuraamukset, koska se on jo olemassa oleva asia, siis yhteys – jotta olisi tällainen taloudellisen toimijan status, ei saa olla mitään rikkomuksia. Jos on tehnyt rikkomuksia, silloin johdonmukaisesti tämä status, tämä asema voidaan viedä. Minusta se oli raskauttava tekijä, vaan kysymys on seuraamuksesta, koska se on selkeä rangaistus siitä, että on tehnyt rikkomuksen. Nämä ovat siis kommenttini, mutta uskoakseni jatkamme yhteistyötä tarkistusten parissa sitten, kun ne tulevat ja jatkamme silloin keskusteluakin. Very much. Can we... Hienoa. Voimmeko mennä seuraavaan kohtaan esityslistalla? Sekin on kovasti työtä tekevän Kaja Kallasen heiniä. Kyse on energia-alasta, uudesta sopimuksesta energian kuluttajien näkökulmasta. Tässä kyseessä on lausunto. Yes. Actually, this is, uh, this... Kiitoksia. Oikeastaan tämän asian käsittelyn takia tuli myöhässä itse valiokunnan kokouksesta. Minä olen laatinut lausunnon ja pyrin sitä kautta täydentämään Itren tekemään työtä aiheeseen liittyen. Itressä esittelijä keskittyy pitkälti energiaköyhyyteen, joten en ole lausunnossani siihen puuttunut oikeastaan laisinkaan, koska esittelijä itse sitä kyllä käsittelee laajemminkin mitä tulee vuoden 2014 tulosarvioon, niin osoittaa, että energiamarkkinat eivät vieläkään toimi toivotulla tavalla. Energiasisämarkkinat eivät ole kilpailutetut, eikä anna vali vaihtoehtoja, eikä myöskään parempia hintoja kuluttajille. Säännellyt hinnat aiheuttavat kilpailun vääristymistä, määräykset eivät ole läpinäkyviä ja usein se johtaa loppukuluttajahintojen nousuun. Euroopasta löytyy parempiakin esimerkkejä, mutta se edellyttää komission toimia hinnoitteluun liittyen. Mitkä ovat todelliset kustannukset, verkkokustannukset, verot, mikä on niiden osuus? Mutta jotta markkinat toimivat, niin palveluntarjoajan vaihtaminen pitäisi olla helpompaa. Monissa maissa tämä kestää aivan liian pitkään ja eikä ole helppoa ja kuluttajien ei pitäisi pelätä sitä, että tiedot eivät siirry toivotulla tavalla palvelutarjoajaa vaihdettaessa. Jos katsotaan komission tiedonantoa koskien valistunutta kuluttajaa, niin se on keskeisellä as- keskeisessä asemassa pyrittäessä tarjoamaan asiakkaille toimivia ratkaisumalleja. Meidän täytyykin poistaa esteet, antaa markkinoille pääsyn mahdollisuudet, määritellä selkeästi vastuu, mutta sen ei pitäisi olla perimmäinen tavoite. Jotkut kuluttajat haluavat vaikuttaa omaan energiahallintoonsa, toiset taas ei laisinkaan. Ja tässä tämä seikka pitää myöskin huomioida poliittisessa toiminnassa mutta aktiivinen toiminta edellyttää, että ymmärtää, mitä sähkölaskussa sanotaan ja että huomioida myöskin, niin on huomioitava, että kaksi kolmasosaa kuluttajista eivät ymmärrä, mitä sähkölaskussa sanotaan, ja erovaisuudet jäsenvaltioiden välillä ovat erittäin suuret. Olen aika lailla yllättynyt, kun luin belgialaista sähkölaskua. Meillä laskun lukeminen on helppoa, ja siksipä kuluttajat voivat tehdä valistuneempia päätöksiä, mutta me tarvitsemme tietoa myöskin nopeammin päivitettynä. Belgiassa kuulemma vain kerran vuodessa saa päivitettyä tietoa. Meillä sitä saa kerran kuussa. Vaikea ymmärtää, miten kulutustottumukset muuttuvat, jos vain kerran vuodessa infoa sähkö- energiankulutuksesta on tarjolla. Joten tämän tyyppi Siis, eh, tiedot pitäisi olla käytettävissä myöskin, mistä energialähteistä nämä, tämä energia on tarjolla ja myöskin hintavertailulla on keskeinen merkitys, joten avoimuuden osalta unionin pitäisi eh, kulkea edellä. Tietenkin meidän täytyy katsoa myöskin digitaalista ulottuvuutta, älymit, mittarit ja muut ratkaisumallit antavat kuluttajille mahdollisuuden reaaliaikaisen tai lähes reaaliaikaisen tiedon saamiseen ja sitä kautta lukea mahdollisia kustannuksia. Ja näin voi myöskin muuttaa omia sähkön kulut, energiankulutustottumuksiaan ja myöskin sitä, että mistä energiansa ostaa. Tämä ei ole mikään ristiriitainen lausunto, mutta mielelläni nyt kuuntele, mitä kollegoilla on aiheeseen liittyen lausuttavana. Kiitoksia. Oh, Antonio Lopez. Antonio Lopez on EPPn varjoesittelijä, olkaa hyvä. Um, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, olen yhtä mieltä komission kanssa sitä, että energiaunin täytyy olla kansalaisia ja jossa energian siirrosta täytyy käyttää uutta tekniikkaa ja pyritään vähentämään myöskin laskujen suuruutta. Ja, ja tätä kautta pyritään suojelemaan kansalaisia, kuluttajia, jotka ovat heikommassa asemassa – Rova Kallasin lausunto menee tähän suuntaan ja haluan onnitella häntä hyvästä työstä, jota hän on tehnyt. Kuitenkin tämä työ, jota olen tehnyt varjostelen, niin ottaa siihen todennäköisesti jotakin kommentteja ja tulen tekemään tarkistuksia siihen tekstiin, josta me tänään keskustelemme. Ensinnäkin on teille toteutettu täydellisesti markkinoiden vapauttamista integrointia. Ja seurauksena on se, että on riittämättömästi avoimuutta. Meillä ei ole avoimia markkinoita ilman täyttä energiamarkkinoiden integraatiota. Mitä hintoihin tulee, on yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy pyrkiä säilyistä hinnoista eroon ja täytyy edistää kansalaisten kuluttajien vastuullista toimintaa. Tämä täytyy heistua palvelussa, joka tarvitaan. Täytyy myöskin todeta, että verkkojen käyttökasvun hintojen täytyy olla sellaisia, että hinnat voidaan nopeasti saada takaisin ja että niistä taataan järkevä voitto, mutta ne eivät saa olla sellaisia, että ne johtavat energiapuutteeseen. On kiinteitä kustannuksia, jos niistä kiinteät kustannukset 100 euron laskun tapauksessa esimerkiksi 80 euroa, niin nämä 20 euroa on vaihtelua, joiden kautta voitaisiin pyrkiä samaan energiatehokkuutta aikaan, niin vaikuttavat lähes tukon nulla. Haluaisin niistä tekstin eh, ajatuksen siitä, että tehokkuutta, energiatehokkuutta koskevien toimenpiteen välin käyttöönottaminen, joka liittyy sopimuksiin, joko dynaamisia, jossa käyttäisiin uutta teknologiaa, joka liittyy eh, nimenomaan kommunikaatioon, ja lisää palveluita. Pitäisi olla mahdollisuuksia käyttää sitä, että näitä kohta voitaisiin lisää dynamiikkaa markkinoille ja markkinoista avoimemmat. Näillä välineillä otetaan myöskin ainakaan lisää kilpailua toimijoiden välillä ja kuluttajalla olisi paremmat välineet puolustaa omia intressejään. Älykkäät verkot ovat ehdoton edellytys sille, että voidaan panna toimeen energiapolitiikkaa. Tällä linjalla, kun puhutaan eh, tällaisista älykkäistä eh, mittareista eh, tässä lausunnossa ja komissio puhuu siitä, että, että pyritään ottamaan käyttöön tietyn ajakson sisällä älykkäät mittarit. Kuitenkin voisin korostaa kolme asiaa. Ensinnäkin se, että nopeampiin toimijoita lisättäisiin selkyyttä, avoimuutta, mitä tulee siihen, että mahdollisuus ottaa käyttöön sakoja te laskuissa on myöskin yhteys julkisen hallinnon vastuullisiin henkilöihin siinä tapauksessa, että on tarkoitus tehdä valituksia. Ja sitten toinen esitetään toimenpiteessä pitää lisäämään selkeyttä ja avoimuutta, jotka liittyy energiatehokkuuden toimenpiteisiin. Ja kolmanneksi ryhdytään toimiin, joilla pyritään välttämään sellaisia rasituksia laskuihin, jotka ovat verotuksellisia tai muita, jotka ovat perusteltavissa, ajatellen esimerkiksi julkista televisiota, joka maksetaan esimerkiksi sähkölaskun kautta joissakin Euroopan jäsenvaltioissa. Ja kuten e, esittelijä sanoin, sanoin että pelkästään uhreja pelkästään Belgiassa, siis vaan myöskin vastaamassa Espanjassa, koska puuttuu selkeyttä sähköllä energialaskuista. Ja uskoisin, että meidän kaikkien täytyisi ryhtyä suurin ponnisteluihin nimenomaan tässä asiassa. Kuten totesin todettu täällä alussa. Minusta kysymys on pelkästään siitä, että pitäisi että ponnistelemaan asioihin, vahvistamaan asioita, mistä tässä lähtökohta on aivan oikea. Me sanoisin, että tämän täytyisi olla hyvää yhteistä tehokasta työtä, jolla pyritään ajamaan nimenomaan kuluttajien etua. Kiitos. Excellent. Um... Hienoa. Pinjana SDstä. Tervetuloa. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin ensin kiittää esittelijää tästä lausunnosta. Onnittelen tehdystä työstä. Toteaisin, että tiedot ovat osoittaneet, että energiatietojen kuluttajaystävällisyys tuo etuja sekä kuluttajille että ympäristölle ja yhteiskunnalle laajemminkin reaaliaikaiset mittarit lämmityksessä ja jäähdytyksessä säästäisivät jopa 40 prosenttisesti energiakustannuksia. Näin ollen tiedonanto on tervetullut. No sitten omiin ehdotuksiini. Minusta ei pitäisi unohtaa kuluttajapaneeleita. On kuluttajia, jotka eivät ole teknologiasta niinkään perillä. He voivat helposti hyväksyä huonoja tarjouksia ja vilpillistä toimintaa. Markkinat eivät saa unohtaa kaikista haavoittuvampia kuluttajia. Sosiaalisia tariffeja tulisi sallia ja niitä tulisi edistää kuluttajien keskuudessa. Kenenkään ei tulisi olla pakko valita toisaalta energiakuluja ja toisaalta taas äh, ruoan ostamisen ja terveyskulujen maksamisen välillä. Energiakustannusten äh, maksaminen tulisi olla ikään kuin perusoikeus, niin että siihen on varaa. Älymittarit ja sen sellaiset mahdollistavat energiakustannusten pienenemisen ja järkevät investoinnit ja äh, tuoton saamisen aikavälillä. Näin ollen, kun tehdään suosituksia ja lainsäädäntöehdotuksia, on oltava huolellinen, jotta otetaan huomioon kuluttajien erityiset tilanteet eri jäsenvaltioissa. Kuluttajien voimaannuttaminen on meidän prioriteettimme ja sitä sen tulisi ollakin. Tulisi kehittää sellaisia mekanismeja, jotka tekisivät vaihtoehtojen saamisen ja niiden ymmärtämisen yksinkertaisemmaksi. Ehdotukset ovat tervetulleita. Tiedän, että määräaika on varsin lyhyt, mutta uskon, että meillä on hyvä lausunto, joka varmasti huomioi eurooppalaiset kuluttajat parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitos. Thank you. Now Marcus Pretzel. Kiitos. Sitten ECR puheenvuoro, olkaa hyvä. Ja, herzlichen Dank erstmal an die Berichterstatter. Oikein paljon kiitoksia esittelijälle tästä erinomaisesta työstä. Hän on laatinut erinomaisen lausunnon. Euroopassa on nähtävissä sellainen suuntaus, että mitä tulee energiatuotantotasoon, niin ne ovat noin suurin piirtein samat kuin Yhdysvalloissa, mutta mitä tulee teollisuuden alan käyttäjien osalta, niin heillä hinta on 110 prosenttia suurempi kuin Yhdysvalloissa ja 180 prosenttia korkeampi kuin yksityisen kuluttajan maksama hinta. Mark- markkinat eivät todellakaan toimi, siellä ei voida puhuakaan avoimuudesta, mutta ongelmat eivät liity vain ainoastaan siihen, vaan on olemassa muitakin ongelmia, jotka liittyvät muun muassa tuotantoon ja jakeluun. Joten tässä mielessä lausunto kyllä menee aivan oikeaan suuntaan, eli kuluttajalle tarjotaan enemmän infoa, mutta saaneen kiinnittää huomionne yhteen erityiseen seikkaan – varmaan mielenkiinnolla kuuntelette tätä, eli mitä tulee tietosuoja kysymyksiin kuluttajan näkökulmasta katsottuna. Tämä on tärkeä aihe. Älymittarit toki ovat omiaan kulutuksen optimoinnissa, mutta samalla pitää myöskin huomioida, että tätä kautta voidaan ehkä puuttua myöskin tietosuojaan. Tärkeää on, että kuluttaja tietää, jos ylipäätään välitetään eteenpäin, eli ettei yritys voi päättää, miten lystää näistä tiedoista, vaan että kuluttaja tekee itse oman päätöksensä siitä, miten hänen tietojaan käytetään. Kiitoksia. So for the QA group. ryhmä Sieltä ei ole edustaja paikalla, EFDD. Jaskiewicz, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Również chciałem Minäkin haluaisin minäkin haluaisin aloittaa vetämällä hintoja Yhdysvalloissa, kuten edellinen puhuja. Kuluttajahinnat ja pk-yrityshinnat edelleenkin ovat huomattavasti korkeammat EU-ssa eh, e kuin ne ovat Yhdysvalloissa. On monia syitä tähän. Kaksi pääsyytä sisältävät sen, että on hirvittävää ilmastonmuutospolitiikkaa, jota Euroopan niin harjoittaa. Ja sitten se, että jotkin maat tehdään riippuvaiseksi energian monopolisteista, miksi Venäjästä. Energiaunioni tarvitaan tämän käsittelemiseen. Mutta palatakseni nyt tämän esityksen puitteisiin markkinoiden vapauttaminen, kun Rova Kalla sanoo kohdassa kaksi, on hyvä ajatus. Koska kuluttajia koskevien esteiden poistaminen avaamalla markkinat täysin niin, että kuluttajilla on täysi vapaus valita toimittaja, on merkittävä askel eteenpäin hintojen alentamiseksi. Kun on vapaat markkinat ja kilpailu, silloin täytyy taistella asiakkaista ja sillä on myönteinen vaikutus kustannuksiin ja toimituksiin sekä yksilöiden että pk kannalta. Puolassa otettiin käyttöön muutoksia energia-asioissa direktiivin 9690 EY, e niin silloin 375 000 yksityistä kotitaloutta vaihtunut toimittajaa ja yksi joka 60 000, 160 000 muutakin kuluttajaa on vaihtanut toimittajaa. Tämä näyttää tietysti pieneltä määrältä sellainen, että kulut yrityksiä on 4 miljoonaa, mutta on tapahtunut kuitenkin liikettä ja merkitsee sopimukset ovat joustavampia ja markkinat ovat laajentuneet. Se, että voi vaihtaa toimittajaa, jossakin tapauksessa on merkinnyt myöskin se, että hinnat ovat alentuneet jopa 20 prosentilla, ja meidän pitää todellakin jatkaa markkinoiden vapauttamista – ja antaa kannustimia jäsenvaltioille niin, että ne luovat energiafoorumeita, jotka ovat rajat ylittäviä, joissa kuluttajat pystyvät ostamaan halpaa energiaa riippumatta siitä, mikä on heidän alkuperämaansa. On myöskin katsottava sopimuksia, pitäisi ottaa käyttöön määräyksiä, jotka rohkaisevat ihmisiä maksamaan kulutuksesta, eikä tasa maksuja. Ottaisin käyttöön periaate siitä, että maksetaan siitä, mitä kulutetaan, myöskin hyödyttäisi kuluttajia ja pk-yrityksiä. Voidaan käyttää älymittareita, älykkäitä verkkoja. Ja mitä tulee kohtaan neljä, tässä minusta ei pitäisi olla mitään säädöksiä Joten tämä osoittaa sen, että kuluttajalla on hyvin kielteinen näkemys miten komission puuttuu asioihin ylipäätään tällä mutta toisaalta energiamarkkinoiden avaaminen voisi edistää energiasektorin kehittämistä ja hintojen altamista. Tätä kautta jatkaen energiaunioni on mielenkiintoinen ajatus, jota tukea voitaisiin jatkaa muun muassa pelkästään siksi, että se alentaisi hintoja – mutta energiaunionin osalta pitää varoa, ettei vain noudateta edelleen tätä ilmastonmuutosdogmia, joten täytyy huolehtia siitä, että jäsenvaltioilla on erilaisia energiakoreja. Um, Evelyn Gephardt. Evelyn Gephardt. Then, sorry, Julia Reda. We... Ja Julia Reda, oletteko vihreitten esittelijä? Ensin vihreät ja sen jälkeen Evelyn Gephardt. Informing the secretary niin pyydän anteeksi, että sihteeristölle kertonut aikaisemmin varjoesittelijän roolista. Niin no meillä ei ole hirveästi esitettävää tähän lausuntoon. Pitkälti olemme hänen kanssaan samoilla linjoilla. Vielä kerran kiitokset kollega Kallakselle erinomaisesta työstä. Yksi kysymys. Jos katson kohtaa kuusi, niin en ollut aivan varma siitä, mitä tällä ajetaan takaa. Kallaksen alustus oli tältä osin selkeämpi, mutta ehkäpä juuri tätä kuutoskohtaa voitaisiin tarkentaa. Jos ymmärrän oikein, niin kyse on siitä, että minkälaisia velvoitteita energiaa tuottavilla kuluttajilla on. Eli mitkä ovat kriteerit toiminnalle ja missä määrin niiden pitäisi poiketa muista tuottajakriteereistä ja voisitteko kertoa, että missä määrin nämä poikkeaisivat suurtuottajista ja millä tavalla se vaikuttaisi myöskin kuluttajan suojan tasoon? Vasta sitten voin sanoa, että sopiiko tämä ratkaisumalli meille, vaiko ei. Me varmaan esitämme vain ja ainoastaan muutaman tarkistuksen kohtaan viisi liittyen. Korostettakoon, että kuluttajille pitää antaa enemmän mahdollisuuksia valistuneen päätöksen tekemiseen. Eli että he voivat itse katsoa, miten heitä koskevia tietoja käytetään. Se on yksi keskeisimmistä asioista. Digitaalista teknologiaa energiasaralla kyllä kannattaa käyttää, mutta yhtä lailla pitää varmistaa, että kuluttajat päättävät siitä, miten tietojaan käytetään ja he voivat myöskin selvittää, mitä, miten he ovat energiaa käyttäneet, kuinka paljon, miten he voisivat optimoida kulutustaan ja minkälaisia mahdollisuuksia heillä on vähentää niiden tietojen määrää, joita välitetään eteenpäin. Myöskin viitoseen liittyen tietenkin on paikallaan antaa parempaa tietoa energialaskusta, mutta minä en tiedä, että olisiko paikallaan tarjota energialaskuun liittyvää ja tietoa nopeammalla sykkeellä, mutta ehkäpä tällaiset asiat voidaan selvittää tuonempana. Mutta muilta osin kyllä tämä teksti menee mielestämme aivan oikeaan suuntaan. Kiitoksia. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää Rova siitä, mitä hän on täällä nyt esittänyt. Ja mä haluaisin vahvistaa, mitä kollegamme Vilja Borsan sanoi voin todellakin sanoa, että tuen sitä, mitä hän sanoi. On kolme asiaa, jotka minä vielä kerran haluaisin ottaa esille siksi, että ne ovat minusta hyvin tärkeitä. Ensinnäkin kuluttajat, jotka ovat taloudellisesti hiukan heikommassa asemassa, heitä täytyy suojella erityisesti. Rova Kallasin ehdotuksesta tätä valitettavasti ei löydy. Jos me saisimme tämän mukaan, se olisi ristiriidassa kohtien kaksi ja kolme kanssa, jossa puhutaan täydestä vapauttamisesta ja säänneltyjen hintojen säännöllisestä hinnasta luopumista. Tämä ehdottomuus on minulle ongelma, ja meidän pitäisi jättää mahdollisuus nimenomaan kuluttajien vuoksi, jotka tarvitsevat erityistä suojelua, että olisi hintojen sääntelyä niin, että hekin voisivat todella hyödyntää tätä perusoikeutta. Tämä on asia, jonka parissa pitäisi tehdä työtä. Se on tärkeä kysymys kohdasta viisi. Olette hyvin ja selkeästi esittänyt sen, että täytyy olla selkeät puitemääräykset tietosuojasta, tietovarmuudesta ja tietoihin tutustumisen mahdollisuudesta. Tätä voidaan vielä vahvistaa niin, että tehdään todella selväksi se, mihin suuntaan tällaisen puitesäädöksen tulisi mennä korkealaadullisesti laadullisesti ja myös se, että varmuutta kuluttajille siitä, että he voivat itse sanoa jotakin siitä, mitä heidän tiedoilleen tehdään. Kohdasta kolme, siinä minulla olisi vielä, siitä minulla olisi vielä yksi kysymys Rova Kallas, koska en tiedä, mitä tämä pitäisi ymmärtää. Sillä sanotaan, että kehottaa komissiota ryhtymään konkreettisiin toimiin, jotta tukku ja vähittäismarkkinat saataisiin paremmin yhdistettyä. Minä en ymmärrä tätä. Minä en oikein ymmärrä, mitä ovat nämä tukkeen vähimmäismarkkinoiden yhteydet. Voisiko kenties selittää hiukan tätä? Se olisi minusta hyvä. Sen lisäksi jatkatte sitten, ja hintojen sääntelystä päästäisiin vaiheittain kokonaan eroon. Tästä jo puhuin aiemmin. Minusta meidän pitäisi muistaa, mikä on tilanne muilla alueilla, joilla on tapahtunut vapauttamista, esimerkiksi puhelin, jossa puhelinlaskut tulivat yhä kalliimmiksi vapauttamisen jälkeen. Ja me sitten otimme käyttöön verkkoverailuratkaisu Euroopan tasolla niin, että hinnat eivät käyneet täysin mahdottomiksi. Tämä olisi syytä pitää mielessä silloin, kun on kysymys rajat ylittävistä palvelujen tarjoajista – niin että todellakin olisi reilua kilpailua, eikä tapahtuisi sama kuin mitä on tapahtunut muilla alueilla, joilla on tapahtunut vapauttamista, joista me tiedämme, etteivät ne sitten kuitenkaan ole toimineet niin hyvin. Kiitos. Minullakin olisi muutama kommentti. Kiitos ja tästä luonnosversiosta. Haluaisin tukea kuluttajan asemaa, näkökulmaa. Minulla olisi pienentiä kommentteja kohtiin neljä ja kuusi. Ensinnäkin se, että olisi helpompaa ja nopeampaa vaihtaa toimittajaa ja sitten myös avoimuuteen liittyen kuluttajille tulisi tehdä helpommaksi vertailla – tarjouksia kuluttajien välillä, ää, äh, toimittajien välillä. Sitten rangaistusmaksuista silloin, kun haluaa vaihtaa toimittajaa, tulisi luopua niin, että ihmiset todella voisivat vertailla tarjouksia. Ja tarjoukset olisivat todella vertailukelpoisia. Sitten se, että muutetaan toimittajaa. Tässä tulisi toimia riippumattomasti, kun on kyse suurista siirtymistä. Some interesting statistics. Mielenkiintoista tilastotietoa saimme yhdistyneestä kuningaskunnasta tänä aamuna. 6 miljoonaa kuluttajaa viime vuonna vaihtoi toimittajaa, eli yksi viidestä kotitaloudesta on vaatinut pitkän aikaa ennen kuin kuluttajat todella voivat luottaa tähän vaihtojärjestelmään niin paljon, että he todella itse lähtevät vaihtamaan energian toimittajansa. Tästä syntyy huomattavia säästöjä, mutta luottamusta tarvitaan niiden tietojen osalta, joita kuluttajat käyttävät. Kuudesta miljoonasta 40 prosenttia kääntyi riippumattomien, riippumattomien mm, vähittäismyyjien puoleen. Tätä kautta saadaan myös uusia toimijoita alalle, saadaan kustannuksia pienemmäksi ja kilpailua tehokkaammaksi. Luottamus on siis kaiken ajan O. Kenties ja voisimme sisällyttää kommentin, jossa varmistettaisiin se, että kaikki uudet ehdotukset testataan myös kuluttajien paneelien keskuudessa. Ja näin varmistetaan, että ne ovat toimivia ja tiedot täyttävät myös kuluttajien vaatimukset, ovat kuluttajalähtöisiä ennen kuin uusia ehdotuksia esimerkiksi vertailusivustoista tai vertailuvälineistä otetaan käyttöön. On todella tärkeää, että kuluttajat saavat tarvitsemansa tiedot. He eivät lähde vaihtamaan toimittajaa ennen kuin saavat selkeät tiedot vertailun tueksi. Kaija, haluatko vielä käyttää puheenvuoron? Yes, uh, thank you. Kiitos kaikille kommenteista. Kommentit, joita Tal Lopez Historis White esitti, olen pahoillani sen näyttänyt tätä oikein. Olen täysin yhtä mieltä kommenteistanne, jotka liittyvät avoimuuteen. Ne ovat myöskin minun huolenaiheitani ja me olemme pyrkineet sisällyttäminen tähän, meidän, tähän lausuntoon, mutta meillä on tietysti tässä rajallinen määrä tekstiä käytettävissä, mitä sitä voidaan parantaa vielä tarkistuksella. Mitä tulee sitten herra Pretzelin kommentteihin, jotka liittyvät tietosuojaan, me olemme ottaneet tämän mukaan silloin, kun puhutaan selkeistä puitteista tietosuojalle – Siihen viitataan jo kohdassa viisi, että sen näin täytyy ehdottomasti olla. Niin, tämä. The, the main problem is that uh, if, if there are prosumers, they... Uh, they... Mitä tulee yksityisiin energiantuottajiin, niin että he käyttävät kaikkia vapauksia, mitä on, mutta he eivät kanna vastuuta. Ja luonnollisesti heillä on paljon ongelmia, jotka liittyvät näihin toimittajiin, jotka liittyvät näihin eri velvoitteisiin ja tasapainon pitämiseen, joten nämä on tärkeää, tärkeää että tässä on tasapaino, että heillä on myös siis vastuuta kannettavana ja pelkästään, ja tämä on hyvin tärkeää, tämä on kohdassa seitsemän mitä tulee sitten näihin äh, haavoittuvassa asemassa oleviin kuluttajiin, olin yhtä mieltä, mutta kuten sanoin alussa, ITREN mietinnön tekee S- ja D-kolleganne, joka keskittyy pääasiassa nimenomaan energiaköyhyyteen ja näihin kysymyksiin. Joten siinä mielessä minusta se asia tulee siellä hyvinkin jo katetuksi, mutta jos me viittaamme vapauttamiseen, niin kolmas energiapaketti itse asiassa sisältää tämän. Olemme sopineet jo tästä liberalisoinnista vapauttamisesta, eli että me emme sano tässä enää mitään uutta tästä asiasta. Mitä siitä tulee tähän Rova Kepartin kysymys, joka koski vähittäisiä tukumarkkinoita niiden yhteyksiä on monia sääntöjä, jotka koskevat tukkumarkkinoita – mutta meillä ei ole selkeitä sääntöjä siitä, miten nämä hyödyt voitaisiin siirtää vähittäismarkkinoille ja viime kädessä kuluttajille. Ja tämä on se asia, jonka haluamme saada aikaan, siis yhteyden näiden kahden välille, niin että kaikki hyödyt voidaan siirtää myös kuluttajille. Mitä tulee sitten näihin maksuihin, jotka liittyvät ja vaihtamiseen, minusta ei ole kyllä niin, että sanoitte, mutta totta kai pitää tarkastella sitä mahdollisuutta tehdä helpommaksi tämä vaihtaminen ja kustannukset pitää kattaa, mutta minusta ne eivät ole suhteettomat Siis kustannukset, maksut eivät ole minusta suhteettomia. Olen myös yhtä mieltä siitä, että tähän asti niin näin, siis nämä muutokset, niitä, niitä täytyy katsoa ja analysoida ja testata ja huolehtia siitä, että kuluttajat todella saavat niistä hyötyä. Siis jos tällaisia mittareita ja tällaista teknologiaa otetaan käyttöön, joskus vain on niin, että ei voi sanoa varmuudella, että mikä on tulos ennen kuin käyttää joitakin tällaisia ratkaisuja, joten on löydettävä siis tasapainoa. Niin, kiitoksia kommenteista. Odotan mielenkiinnolla tarkistuksianne. Kiitos. Thank you very much. And the deadline for... Kiitos. Määräaika tarkistuksille on 24. helmikuuta, keskiviikko siis. Kiitos. So the next item on the agenda is the report on single markets. Seuraava kohta esityslistalla on sisämarkkinastrategia esittelinä Lara Komi. Olkaa hyvä, saatte välittömästi puheenvuoron. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Oggi ci ritroviamo qui. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää arvon kollegat. Tänään keskustelemme taas sisämarkkinastrategiasta. Useampaan otteeseen olemme aihetta käsitelleet yhdessä komission jäsenen kanssa IMKO-valiokunnassa. Olemme järjestäneet myöskin kansanpuolueen toimesta kuulemistilaisuuden ja huomenakin uuden, uusi kuuleminen järjestetään, joten aika kattava kuva on tilanteesta saatu. Haluaisin tänään ottaa esille meidän mielestämme tärkeät asiakokonaisuudet – jotka pitäisi huomioida lopputekstissä. Kaikin keinoin tuen teitä, jotta me saamme johdonmukaisen ja kattavan tekstin. Sisämarkkina-analyysit ovat osoittaneet, ai niin, minun pitäisi siis puhua hitaammin. È l'effetto un po' televisivo della velocità, però cercherò No, minäpäs yritän puhua hiukan verkkaisempaan tahtiin. Hyöty on arvoltaan noin miljardi euroa vuositasolla. Näin voimme taistella työttömyyttä vastaan, tukea PK-yrityksiä ja vaikuttaa myöskin pakolaispolitiikkaan liittyviin ratkaisumalleihin. itse keskeisimpiin kysymyksiin. Ensinnäkin PK-yrityksiin liittyen. Innovoinnin tukeminen on tärkeällä sijalla. Talouskasvuhan on huomattavassa määrin riippuvainen innovoinnista, Kyse ei ole vain ainoastaan startup-yrityksistä, vaan jo nykyisistäkin yrityksistä. Eli meillä pitää olla selkeä määritelmä startup-yrityksille ja pk-yrityksille, jotta me tiedämme, mitkä lähtökohdat ovat. Ja vielä yksi asia. Paljon puhutaan fiskaalisesta unionista. Me voisimme ottaa ensimmäisen askeleen esimerkiksi sähköiseen kaupankäyntiin liittyen – Voisimme puhua vain ainoastaan arvonlisäverosta tai jostain kiintiöistä, ilman että huomioidaan ongelmallisemmat kysymykset. Minä olen vakuuttunut siitä, että nykyiset eri verojärjestelmät, tämän osoittavat monet tutkimukset ja myöskin Mario Monti on tämän sanonut, sisämarkkinoiden lukuisat verojärjestelmät ovat ongelmalliset. Asiasta voidaan tietenkin olla eri mieltä. Mitä tulee sitten PK-yritysten edustajien verkostoon, sitä pitäisi laajentaa. Nyt on syntynyt sellainen vaikutelma, että kyse on yksittäisistä taistelijoista eikä mistään joukkueesta tai ryhmästä, joka yhdessä yrittäisi saada muutoksia aikaiseksi. Mielestäni tämä on tärkeä asia innovoinnista ja kasvusta puhuttaessa. Täällä valiokunnassa olemme useampaan otteeseen keskustelleet maksuviipeistä ja siihen liittyvästä direktiivistä. Se tietenkin liittyy tähän taloudelliseen ulottuvuuteen ja kuluttajien toimintaan. Ongelmanahan tässä on se, että julkisella tasolla täytäntöönpano on ollut puutteellinen tai sitä ei ollut ollut tarjolla laisinkaan. Välimeren rannikkovaltioilla on ongelmana se, että he eivät halua laisinkaan rahoittaa pk-yritysten toimintaa lainoituksen kautta. Monet yritykset ovat tästä johtuen joutuneet sulkemaan ovensa. Eli jos yritys ei toimi, niin silloin pitäisi puuttua heti tilanteeseen ja näin tätä periaatetta tulisi soveltaa myöskin valtion osalta. Kun katsotaan komission ehdotusta, jonka mukaan yritykselle pitäisi aina antaa toinen mahdollisuus. Se on hyvä asia. Unionissa on oikeastaan tapana toimia niin, että jos yritys ilmoittaa maksu kyvyttömyydestä, jotka ovat aiheutuneet esimerkiksi luonnonkatastrofeista johtuen tai muista seikoista, niin se pitää huomioida, jotta Euroopan unioni voisi tukea näitä kyseisiä yrityksiä. Eli ettei jää turvaverkon ulkopuolelle, jos esimerkiksi valtio on ollut toimimaton. Ja sitten eurooppalaisiin standardeihin liittyen. Minähän toimin esittelijänä silloin, kun asetustekstiä käsiteltiin. Ja tämä liittyy TTIP-sopimukseen. Eli puhun tässä vastavuoroisuuden periaatteen soveltamisesta. Meidän tulisi käyttää samoja normeja omien tuotteiden osalta kuin niiden tuotteiden osalta, jotka tulevat Yhdysvalloista eurooppalaisille markkinoille. Mitä tulee eurooppalaiseen patenttiin, komissio yrittää väkisin siirtyä uuden järjestelmän käyttöön. Parempi lainsäädäntö, se on tärkeä aspekti, jota pitäisi soveltaa, mutta yhtä lailla markkinavalvonta, alkuperämääräykset, nekin ovat meille tärkeitä seikkoja. Kuten olen usein sanonut Volkswagen-skandaalin asioista puhuttaessa. Kyse on kuluttajien luottamuksesta ja nopeasta päätöksenteosta. Palveludirektiivi, sekin on keskeisellä sijalla. Muistan oikein hyvin, että monet käyttivät aiheeseen liittyen puheenvuoroja. Palveludirektiiviä on sovellettava johdonmukaisesti kautta unionin. Sitten tähän palvelu passiin. Mielestäni tämä on loistava ehdotus, mutta se toimii vain ja ainoastaan, mikäli tämä ei johda uusiin hallinnollisiin esteisiin. Jos järjestelmä helpottuu, mikä sen parempaa, mutta jos tämä vain aiheuttaa lisää byrokratiaa, niin ei kiinnosta. Sitten jakamistalouteen liittyen toteaisin, että sitäkin kautta voidaan taistella työttömyyttä vastaan ja lisätä kasvua, mutta se edellyttää johdonmukaista selkeää määritelmää, eli samoista palveluista on, samoihin palveluihin liittyen täytyy soveltaa samoja sääntöjä. Se pitää sanoa selkeän sanakäänteen. Ymmärrän toki, että tästä ollaan myöskin eri mieltä, mutta ehkäpä siitäkin voitaisiin vielä keskustella. Sitten geoblokkaus. Tämäkin aiheuttaa melkoisia kustannuksia. Näin annoin teille katsauksen sisämarkkinoihin liittyvistä seikoista, joita on käsiteltävä. Direktiivihän jaettiin useampaan osioon. Puhuttiin muun muassa ammateista ja pätevyyksistä, niihin liittyvistä ongelmista. Niitäkin täytyy käsitellä, mutta minä peräänkuulutan aina liikkuvuutta, en ainoastaan henkilöiden vaan myöskin tuotteiden osalta. Mutta tässä yhteydessä pitää aina noudattaa selkeitä kaikkia sitovia sääntöjä. Siinäpä kaikki omalta osaltani. Oikein paljon kiitoksia kaikille niille, jotka ovat kantaneet kortensa kekoon tätä tekstiä laadittaessa. Kiitokset niille, jotka ovat osallistuneet valiokunnassa keskusteluihin. Mielelläni tarjoan teille lisäinfoa, mikäli sitä pyydetään, ja perehdyn myöskin mahdollisiin tarkistuksiin. Kaiken aja on se, että tästä on hyötyä kansalaisille ja kuluttajille. Kiitoksia. Ja Evelyn. Niin, ne pyytää anteeksi Malinin puolesta, Malin Mitsin puolesta, koska hänellä on toinen tärkeä tilaisuus, joka hän siksi voi olla paikalla. Hän on siis estynyt. Hän jätti minulle kuitenkin muistiinpanossa ja minä nyt esitän sen, mitä hän sanoi hän joka tapauksessa on iloinen siitä, että yhteistyö esitelijän kanssa on hyvää. Hänestä mietinnän lähestökohta on hyvin myönteinen ja että siinä on hyvin monia olennaisia kysymyksiä jo otettu esille. Marlene Mitsi kuitenkin tekemään tarkistuksia ennen kaikkea seitsemään eri kohtaa, jotka minä nyt luen teille englanniksi. Toivon, että tulkitaan tämän anteeksi ääntämykseni. Englannin kielellä ei ole hyvä, mutta, mutta kuitenkin helpompi lukea tämän nyt. Ja yritän, oli varsin vaikea kääntää ja lukea sitä saman aikaan. Minä tulen tarkistuksia, jotka liittyvät sosiaali- ja ympäristöpuoleen sisämarkkinoita, lähtien liikkeelle Lissabonin sopimuksen velvoitteista. olen Mitsin mielestä sisämark markkinat on sidottu pelkästään taloudellisiin näkökantoihin ja tätä kautta se ei ole hyödyntänyt kokonaan potentiaaliaan ja laajempi perusta on otettava käyttöön niin, että luodaan tasapaino taloudellisten vaatimusten ja perustavanlaatuisten sosiaalisten oikeuksien välillä niin, että kuluttajat kansalaiset ja heidän intressinsä vedetään mukaan sisämarkkinoille. Lainsäädäntöprosessin tulisi ottaa huomioon laajemmat sosiaaliset ja ympäristölliset hyödyt, joita lisämarkkinoista on, niin että katsotaan pelkästään taloudellista, vaan myöskin katsotaan hyötyä ja arvoja, joita voidaan antaa kansalaisille, kuluttajille, yhteiskunnille kokonaisuudessaan. Näkökannat, joilla pyritään auttamaan pk-yrityksiä, mikroyrityksiä ja startup-yrityksiä, niiden tulisi olla sellaisia, että ei anneta mahdollisuuksia epärehellisille yrittäjille kiertää olemassa olevia sääntöjä. Hän myöskin, edustaja Mitsi, pitää tärkeänä kiertotaloutta, jakamisen taloutta, mutta hänen mielestään tämä ei ole pelkästään mahdollisuus, vaan sieltä myöskin haasteita ja siihen sisältyy myöskin oikeudellista epävarmuutta, mikä saattaa vaikuttaa kuluttajiin, työntekijöihin ja perinteisiin palvelujen tarjoajiin ja toimittajiin. Mallen aikoo tehdä tarkistuksia sisämarkkinoiden osalta, jotka ottamaan muistuttavat siitä, miten tärkeää on kuluttajansuoja, avoimuus, tiedottaminen ja eh, mahdolliset eh, hakemu, eh, hakemusmahdollisuudet, muutoshakemusmahdollisuudet ja tärkeää on katsoa myöskin sosiaalisia yrityksiä ja sosiaalisen talouden mahdollisuutta niin, että nämä yrittäjät voivat toimia oikeudellisesti varmalta perustalta ja nauttia sisämarkkinoiden eduista ja vapaasta liikkuvuudesta. Ja nyt haluaisin vielä ottaa esille kahdeksannen kohdan tähän, mitä, mistä jo aiemmin puhuin, nimittäin palvelu, tämä palvelupassi tai palvelu tosi todistus, joka otettiin esille aiemmassa kysymyksessä, ja vielä kerran asettaisin kyseenalaiseksi tai kysyisin komissiolta, mikä on lisäarvo, joka sisältyy tähän palvelupassiin, mitä se merkitsee. Meillähän on IMI-järjestelmä, jossa hallintojen yhteistyö on olemassa näillä alueilla. Meillä on palveludirektiivissä yhtenäinen äh, yhteyshenkilö, jonka pitäisi ottaa nämä asiat huomioon. Meillä on myöskin nämä ammatinharjoittajan kortit, jotka perustuvat ammattitutkintojen keskinäiseen tunnustamiseen ja ovat käynnissä jo pilottihankkeena. Mitä lisäarvoa tässä tulee, jos luodaan jokin neljäs asia? Eikö se ennemminkin aiheuta sekaannusta kansalaisten mielissä? Tai jos ongelmia on näissä kolmessa välineessä, jotka jo ovat olemassa – Eikö pitäisi pyrkiä niitä parantamaan sen sijaan, että vielä luotaisiin neljäs järjestelmä, joka kuluttajien, mutta myös pk-yritysten kannalta voi aiheuttaa sekannusta. Tämä on kysymys, joka on otettava esille, ja siksi haluaisin jälleen kerran korostaa tätä vetomusta aivan niin kuin tekin sen mainitsitte omissa kohdissanne. Kiitos. So again, Um, Dan, Dalton's not. Dan Dalton ei ole siis tänään terveenä. Hän on ECR-varjoesittelijä. Olen hänen sijaisenaan. Kiitos tekemästänne työstä. Tiedän, että me voimme tukea aloitetta syventää ja tehostaa sisämarkkinoita ja lisätä sen tuomia etuja. Muutama ajatus ALVstä. En ole käsitteestäni samaa mieltä niin, että ALV olisi sama kaikkien tuotteiden osalta kautta Euroopan. Tämä aihe on arkaluontoinen. Meillä oli hyvä lähestymistapa DSM oma aloite miehinnössä Gebhard Kallas mietinnössä, jossa halusimme yhtenäistettyä, yksinkertaistettua mallia niin, että huomioitaisiin mikro- toimijat ja järjestelmä olisi yritysystävällisempi. Olisi järkevää pohtia tämän kielenkäytön muotoilua tämän mallin mukaiseksi. No sitten päällekkäisyys toisaalta yhteisötalouden ja palvelusektorin välillä. Me tiedämme, että jakamistaloudessa jotkut sellaiset, jotka eivät ole aiemmin voineet työskennellä, ovat voineet työllistyä, ovat voineet yhdistää kaiken tämän esimerkiksi huolenpitovelvollisuuksiensa kanssa. Tämä tarjoaisi siis työllistymisnäkymiä ja myös mm, lisääntyviä palveluita. No sitten tämä palvelupassi. Kenties voisimme sanoa hieman enemmän niistä mahdollisista eduista, joita tällainen palvelupassi toisi mukanaan. Emme halua, että tässä kilpaillaan siitä, kuka on huonoin. Me haluamme varmistaa, että palvelustandardit vahvistuvat ja paranevat. Keskinäisen tunnustamisen lähestymistapa, jossa on kaksi rinnakkaista järjestelmää jäsenvaltiossa, jos olisi mahdollista, että ihmiset saisivat pätevyytensä tunnustetuksi, niin siitä olisi hyötyä. Haluan varmistaa, että todella tässä on kyse eh, vertailukelpoisista pätevyyksistä. Kyse on siitä, että on yhdistäviä linjoja esimerkiksi samankaltaisten, vaikkakaan ei aivan täysin samanlaisten koulutusten välillä. Tiedotus on hyvin tärkeää. Solvitissa ja muissa järjestelyissä tämä näkyy. Eh, eh, tähän tulisi saada vielä vankempaa muotoilua. Mainitsitte hieman siitä, miten standardia määritellään. Komissio tietääkseni käy hyvin syvällistä pohdintaa siitä, miten standardeja Euroopassa laaditaan. Tarkoituksena on toimia niin, että parlamentilla ei olisi asiaan sananvaltaa. Tämä toteutuisi kesäkuuhun mennessä. Minulla on kyllä standardien määrittelemiseen liittyen paljonkin sanomista. Minulla on huolia mielessäni. Haluamme huomioida tarpeet, sidosryhmät, teollisuuden tarpeet ja kuitenkin toimia joustavasti ja avoimesti niin, että myös kuluttajat huomioidaan. Silloin kun on kysymyksiä, niin tulisi olla mahdollista toteuttaa myös jonkinlaista muutoksenhakumenettelyä. Voi olla, että teemme ehdotuksia siitä, miten standardin määrittelyprosessia voitaisiin modernisoida. Näin antaisimme komissiolle hieman osviittaa, koska kyllä parlamentti haluaa oman äänensä tässä kuuluvin. No sitten markkinoiden tarkkailusta, seurannasta, ECRn näkökulmasta näemme kyllä tarpeen tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken markkinavalvonnassa. Meitä on muistutettu tästä asian tärkeydestä Volkswagen-tapauksen äh, yhteydessä. Meillä on modernisointi äh, argumentti, mutta en, enhän me, me voi jatkaa vanhaan malliin. Meidän on tehostettava markkinavalvontaa. Tästä teemme tarkistuksen. Ymmärrän kyllä tarpeen tiettyjen tuotteiden osalta varmistaa, että Ei ole mitään kohtuutonta maantieteellistä merkintävelvoitetta, mutta jos on tällainen pakollinen alkuperämerkintä, joka sitten ohittaa kaiken muun tuoteturvallisuudessa, ei tämä ole järjestely, jota ECR tukee. 24 tarkistus pitäisi siis jakaa kahteen eri artiklaan. Kiitos. Sitten Tony G. Kyllä. Thank you, Rapporteur, Shadow Rapporteur. Kiitokset esittelijöiden esittelijöiden. Tämä luo oivan pohjan keskusteluille jatkossa. Pitkälti olen samaa mieltä esittelijän kanssa sen suhteen, miten sisämarkkinat toimivat eri aloilla. Digitaalisten markkinoiden tukeminen, startup-yritysten tukeminen, jakeluketjujen parantaminen, bisnesmallien uusiminen ja markkinoiden toiminnan helpottaminen, standardointi, ja mm, pätevyyksien myöntäminen, nämä ovat tärkeitä asioita. Mielestäni strategia pitää hyviä asioita sisällään, erityisesti ne toimet, joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa alvimääräyksiä. Rekisteröintikustannuksia pitäisi laskea yritysten osalta ja myöskin yritysten maksukyvyttömyysasioihin liittyvät ehdotukset ovat hyviä. Kaiken A ja O pitäisi olla parempi sääntely ja huomioida myöskin sähköinen hallinto, yhteen toimivuusaspektit. Näin yritykset voivat saada tarvitsevansa tuen online-maailmassa. Mitä tulee palvelupassiehdotukseen, se on hyvä. Silloin ei puhuta vain ja ainoastaan hallinnollisista esteistä, vaan myöskin siitä, että sääntelyyn liittyvät ongelmat poistettaisiin ja varmistettaisiin vastavuoroinen vuoroinen tunnustaminen keskeisellä aloilla. Olen myöskin sitä mieltä, että tietoisuuden lisääminen vastavuoroisen tunnustamisen osalta ei riitä. Komission ja jäsenvaltioiden pitäisi keskittyä siihen, että täytäntöönpano toimii paremmin. Nykyisiä sisämarkkinan määräyksiä täytyy virtaviivaistaa yhden portaalin kautta voitaisiin lähteä liikkeelle sekä kuluttajien että yritysten näkökulmasta katsottuna. Ja standardointia pitäisi korostaa tekstissä enemmän. Olen esittelijän kanssa kyllä samaa mieltä, että nykyiset merkintäjärjestelmät ovat ongelmallisia sisämarkkinoilla, mutta minä en ymmärrä, että miksi tässä luonnoksessa viitataan vain yhteen alaan. Mielestäni useampia kannattaisi mainita. Me tarvitsemme uutta lainsäädäntöä markkinavalvontaan liittyen. Komission pitäisi varmistaa, että neuvostossa päästään pattitilanteesta eroon tai sitten luopua koko hankkeesta. Eli sitä kautta ehkä voitaisiin lähteä puhtaalta pöydältä asiaa käsittelemään, mikä ei välttämättä ole huono asia. Tällä hetkellä ehdotukset ovat aika lailla protektionistisia Tämä saattaa aiheuttaa vain ainoastaan turhia esteitä yrittäjille. Mielenkiinnolla jään odottamaan yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Ja minä toivon, että lopputekstiimme korostaa juuri kilpailukykyisempiä ja paremmin toimivia sisämarkkinoita. Um, do we have anyone from GUE? Entäs GUE? No sitten Julia Reda, vihreät. And, uh... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijälle tähän astisessa työstä. Mietinnössä on paljon sellaista, mistä olemme yhtä mieltä, mutta on myös paljon sellaisia elementtejä, jotka meidän mielestämme puuttuvat, eivät siis vain mietinnöstä, vaan tästä strategiasta itsessään, joka koskee sisämarkkinoita, mitä tulee sosiaalisiin ja ympäristötekijöihin. Mitä mietintöön tulee esimerkiksi kiertotalouspaketti, se on osa sisämarkkinastrategiaa ja minusta meidän tulisi valiokuntana kommentoida sitä, etenkin ottaen huomioon sen, että komissio on tulossa ilmoituksen kanssa, jotka koskisi kunnianhimoisempia sääntöjä tämän osalta. Tätä emme vielä ole nähneet. Haluaisin ottaa käyttöön myös tällaiset ekomerkinnät, kun puhutaan merkinnöistä, keskustella siitä. Ja sitten sosiaalista tekijöistä haluaisimme laajentaa hiukan kysymyksessä, joka koskee patentteja. Mietintö keskittyy hyvin pitkälti siihen, että helpotetaan pk-yritysten mahdollisuutta käyttää patenttijärjestelmää – meidän kuitenkin tunnustettava, että on monia innovatiivisia yrityksiä, jotka perustuvat innovaatioihin, jotka syntyvät patenttijärjestelmän ulkopuolella, avoimiin liikemalleihin, yritysmalleihin. Ja tässä mielessä on kysymys elementistä, jota oikein nimetinässä vielä kateta. Sama koskee myöskin tällaista SPI-tuotantopoikkeutta, eli siis tällainen poikkeus, joka mahdollistaa geneeristen lääkkeiden tuottamiselle EU-ssa lääkkeille, jotka valmistetaan markkinoille EUn ulkopuolella. Tämä on hiukan absurdi tilanne, että lääkkeet ovat täysin laillisia markkinoilla, joille ne on valmistettu, että niitä eivät saa valmistaa eurooppalaiset yritykset EU-ssa ja siksi näiden, laitteiden, näiden lääkkeiden tuotanto pitää ulkoistaa. Toisaalta tätä kautta menetään työpaikkoja, toisaalta syntyy myös tarpeettomia rajoituksia lääkkeiden saatavuudelle kehittyneissä ja vähiten kehittyneissä valtioissa. Myöskin tämä lisätukisertifikaatti sertifikaatti on myöskin sellainen, joka lisäsuojelusertifikaatti, joka on, on ongelmainen kysymys. Tässä tulee sitten geoblokkaukseen. haluaisimme selkeää linjaan, jota esittelijä vaatii, mutta haluaisin mennä myöskin hukan pitemmälle, koska kaikki ryhmät ovat sopineet jo siitä, että me vastustamme perusteetonta geoblokkausta, että jäsenvaltio, komission tulisi sanoa, mitä se tarkoittaa perusteettomalle geoblokkauksella. Se on sinänsä aika helppoa, sitä helppo sopia, mutta parlamentin pitäisi sanoa, mitä se itse ajattelee, mitä parlamentti pitäisi perusteettomana geoblokkauksena ja antaa hiukan komissiolle ohjetta siinä, miten tätä pitäisi täsmentää. Meistä verokoordinoinnin puute EU:ssa sen osalta voitaisiin olla kunnianhimoisempia tässä tekstissä, korostaa sitä erityisesti ongelmana. Olen yhtä pieltä siitä, mitä on sanottu S&D-ryhmän taholta, että meidän tulisi katsoa myöskin sosiaalisia vaikutuksia, joita vapauttamisella on, siis jos tällaisia yleisiä, yleistä taloudellista etua koskevia palveluita, että ei toimita pelkästään talouden kannalta, vaan takaisin myöskin tällaisten palvelujen laatua ja sitä, ovatko ne kaikkien kannalta taloudellisesti saatavilla. Tärkeää on, että esittelijä tunnustaa vaikeuksia, joita on esimerkiksi eh, startup-yrityksillä rahoituksen turvaamisessa ja myös tällaisen crowdfunding-joukkorahoittamisen eh, mahdollisuutta pitäisi pohtia – ne ovat joitakin asioita, joista me tulemme tekemään tarkistuksia. Meidän täytyy ottaa jo laajempi lähestymistapa koko tähän strategiaan ja myöskin katsoa näitä ympäristöllisiä ja sosiaalisia huolenaiheita. Tätä kautta voimme sitten päästä hyvään tulokseen. Marco Zula. Grazie Presidente e ringrazio anche la relatrice. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää. Olemme hänen kanssaan monessa kohdassa samaa mieltä. Tässä haluaisimme todeta, mikä on sisämarkkinoiden tavoite. Haluamme käytännön hyötyjä kansalaisten elämään. Oma kokemukseni on sellainen, että jäsenvaltiot ovat varsin liikkumattomia. Ne eivät juurikaan lähde innolla täytäntöön panemaan äh, säädöksiä harmonisoinnin suuntaan. Täytyy olla huolellinen sen suhteen, minkälaisia malleja haluamme toteuttaa. Pitää pyrkiä eroon sisäisistä ristiriidoista, joita meillä on. Voin antaa tästä esimerkin PK-sektorilta. Me yritämme tarjota kannustimia kilpailukyvyn lisäämiseksi, mutta aivan niin kuin kuulimme, niin me emme lue sellaista toimintaympäristöä, jossa pk-yritykset voisivat vapaasti toimia ja liikkua. Niiden on vaikea saada luototusta, on erilaisia verojärjestelmiä, veroasteita, eli on puhuttava niistä keinoista, joilla pääsemme tavoitteeseen. Ja samanaikaisesti on varmistettava, että kaikki toimijat voivat hyötyä samanlaisesta ostovoimasta niin, että ne voivat toimia yhtäläisesti tasa-arvoisina markkinoilla. Niin sanottu geoblokkaus, aluerajoitukset on yhdenlaista protektionismia sekin. Jos puhutaan alkuperämerkinnöistä esimerkiksi jalosteteollisuudessa, niin täytyy puhua kaiken tyyppistä tuotteista, ei pelkästään maataloustuotteista, vaan myös teollisista ja käsiteollisuuden alan tuotteista. Olen eri mieltä edellisten puhujien kanssa siitä, että alkuperämerkintä olisi merkityksetön. Se yhdistää tuotteen tiettyyn alkuperään, tiettyyn historiikkiin, tiettyyn taustaan ja tuo, tuo tätä kautta tuotteelle lisäarvoa. Meidän on yritettävä käyttää moninaisuutta Euroopan unionin markkinoiden lisäarvona, lisäarvoksi, eikä toimia niin, että kaikki olisi entistä ö, samanlaisempaa. Jos kaikki tehdään samanlaiseksi, niin siinä harmonisointi ottaa ikään kuin ylimääräisen askeleen. Kehitys nopeutuu jatkossa, kun luomme standardeja, niin niiden täytyy olla sellaisia, että ne pystyvät nopeasti joustamaan ja sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Kiitos. So now I have Malin Trust. Nyt Mali on listalla. Aha, hän ei kommentoi. Adam Sheffield. Dziękuję Pani Przewodnicząca. No, temat strasznie trudny Tämä on hyvin vaikea aihe. Asiakirja on aika kattava. Ja siinä nämä faktat osoittavat, että esittelijän tekemä työ on ollut todellinen herkuleen ponnistus. Kysymys on hyvin arvokkaasta asiakirjasta monessakin kohdin, mutta siitä huolimatta jossakin kohdin täytyy tehdä muutoksia, että se olisi täydellinen. Minä olen varma, että asiat, jotka on otettu esille, miten ne ovat tärkeitä yrittäjille, ja kaikkea pk-yritysten omistajille, ainakin ihmiset, joilta minä olen kysynyt, ovat suhtautuneet myönteisesti tähän mietintöön, kun siitä olemme keskustelleet. Mutta kun minulla nyt on puheenvuoro, voisin sanoa, että Kuten monissa muissakin asiakirjoissa, tässä asiakirjassa kenties on hukattuja tilaisuuksia. Ei pelkästään siinä, että ilmaisee kannan, vaan ehdottaa ratkaisuja. Me valmistelemme tätä asiakirjaa komissiolle ja komissio, joka voi ottaa sen huomioon täällä piittaamatta sitä, mutta jos komissio ottaa sen huomioon, mitä me toivottavasti, tai me odotamme komissiolta, voisi olla enemmän hyötyä siitä, jos voisimme varmistaa sellaisia menettelyjä, joihin, joihin tuossa mainitsisimme myöskin oikeudellisia ja menettelyllisiä välineitä, mikä tekisi meillekin helpommaksi arvioida sitten se, mitä komissio tekee. Totta kai olisin, olin iloinen tekemään erityisehdotuksia, mutta, mutta se, että vain puhumme pk-yrityksistä, niin niistä pitää auttaa, koska pk-yrityksillä täytyy olla paremmat mahdollisuudet saada rahoitusta, ne eivät saa kärsiä loputtomasti. Olen puhuneet 50 vuotta kaikkialla, kaikissa valiokunnissa, budjettivaliokunnassa, talousvaliokunnassa, hallitusten tasolla. Talousasiantuntijat ovat puhuneet asiasta, mutta ne ovat pysyneet tällaisina yleisinä kommentteina. Ne ovat tyhjiä sanoja, lupauksia, jotka ovat sisällä yhtään mitään. Ja jos me sanomme, haluamme sanoa, mitä me tarkoitamme, silloin se antaa arvoa tälle mietille, mitä sanoa, mitä pitää tehdä ja mitä pitää välttää. Silloin me saamme tällaista rakentavampaa polemiikkia. Joo, jos joku on eri mieltä, voit, hän voi tehdä kompromisseja meidän kanssa, mutta jos kaikki sanovat yhtä ja samaa, sillä ei ole mitään merkitystä ei ole mitään merkitystä väliä sillä, mitä poliittista linjaa he edustavat. Kaikki sanovat, että pk asemaa pitää helpottaa, että ne tarvitsevat tukea. Meidän pitää olla rehellisiä. Meidän pitää tehdä muutama ehdotus, asettaa muutama tavoite ja katsoa, haluaa katsoa, mitä toinen osapuoli sanoo. Onko se eri mieltä? ja ehkä tämä voidaan muuttaa myönteiseksi. Täällä on siis hyviä elementtejä tässä mietinnössä, kuten sanoin. Minä olen esittelijän kanssa yhtä mieltä hänen tekemistään ehdotuksista, mutta on kysymyksiä, joita haluan esittää. Ehkä on myöskin muutama asia, joista teen jopa tarkistuksen. Ensinnäkin olen täysin yhtyminen teidän kanssanne, rouva puheenjohtaja. Verotus. Tasavero Euroopan unionissa. Joko se on utopia tai epäeurooppalaista. Ja jos joku tästä on eri mieltä, se on utopia siksi, että ei ole olemassa kilpailu, kilpailuja markkinoita ja silloin ei ole EUta jos yritämme hyväksyä jonkinlaisen osittaisen ratkaisun panemalla toimeen jotakin ratkaisuja, olipa kysymys vain yhdestä verotuksesta ja yhdestä, yhdestä verosta ja yhdestä sektorista, se johtaa siihen, että se tulee joka tapauksessa epäonnistumaan tai ainakin tällaiseen toimeen, niin tällaiseen toimeen liittyy voimakkaita riskejä. Tässä on hyvin diplomaattinen, kun näin totean. Sama koskee rajat ylittävää kauppaa onpa kysymys sähköisestä kaupasta tai ei. Kansalliset verojärjestelmät ja EUn järjestelmät, niiden täytyy noudattaa säädöksiä, mutta ne eivät ole täs, täsmällisiä tai ovat täsmällisiä, missä verovelvollisuus syntyy ja siis se, missä vero pitää maksaa, jos joku on kroatialainen tai ruotsalainen – jos ovat mukana rajatylittävässä kaupankäynnissä, kukaan ei oikeastaan viime kädessä tiedä, missä vero pitää maksaa. Anteeksi, kukaan ei ole sekaisin, koska nämä ovat selkeitä asioita. Sitten vihreä talous. Sissäkin on suositukset, joka pyrkii harmonisoimaan säädöksiä. Ollaan parheellisia. Minä en ole vielä täysin muodostanut kantaani verotuksen harmonisoinnista – mutta minä sanoisin, tätä on olemassa ja se on luotu pelkästään sille, että ollaan hyväksytyjen normien ulkopuolella. Jos me haluamme kattaa tämän tyyppisiä toimia yhteishyväksytyillä standardeilla, silloin pääsisimme eroon tästä asiasta, koska se olisi niin kuin mikä tahansa muukin kaupan muoto, ei pelkästään vihreä talous. Ei pitäisi tappaa sitä uutta teollisuutta tällaisella rajattomalla harmonisoinnilla, kaiken kattavalla harmonisoinnilla. Sitten kohta 16. Tästä minulla olisi kysymys. Tässä sanotaan, että on, sannareilla on merkitystä innovoinnin ja sisämarkkinoiden yhteydessä. Jos on vähemmän standardeja, niin silloin, jos lisää, minä olen varovainen, niin sanon tässä mitään, mutta joku sanoo, että voidaan saadaakaan innovaatiota luomalla lainsäädäntöä, silloinhan me tapaamme innovaation. Yksi syy siihen, miksi monet innovatiiviset uudet yritykset vievät tuotteensa ulkomaille, ne kaikki Yhdysvaltoihin, siksi että kaikki on liian säädeltyä täällä. Katsokaa meidän talouttamme. Tämä on selvää. Innovatiiviset yritykset vievät maihin, joissa on vähiten hallinnollista hylynpölyä. Tämä minun kommenttini. Niin, kohta 21. Siinä te puhutte oikeusvaltion kulttuurista, mutta mitä se tarkoittaa? valvonnan kulttuurista. Se tarkoittaa sitä, että on olemassa yksisuuntainen katu, eli määräykset vain välitetään eteenpäin yritystoiminnan harjoittajille, eli se on tämä, tehdään velvollisuus noudattaa lainsäädäntöä. Ja meidän tehtävämme on lainsäätäjänä palvella yrityksiä ja kansalaisia. Valitettavasti monet liiketoimintaan liittyvät yrit- kysymykset eivät liity Äh, itse asiassa oikeudellisiin ongelmiin, vaan siihen, miten pannaan lakia toimeen. Kysymys on byrokraatista kulttuurista, jossa byrokraatit soveltavat juridista kulttuuria. Tästä pitäisi siis tehdä suhte lain asiantuntijoiden ja hallinnoitsijoiden välillä. Jos me haluamme siis selkeän hallintokulttuurin, me täytyy pyytää sitä. Me tässä me täytyy pyytävän sitä, että kansalaiset ja yrittäjät ovat kilttejä. Sitten kohta 25. En halua, että tässä nyt puhutaan minkään eettisiin kysymyksiin. Suojellut äh, että Meillä varmaan on eri näkemys kuin muilla ihmisillä, mutta minua hämmästyttää se, että on miljoona erilaista tuotetta. Miksi miljoona? kuusi sivua. Minusta tämä on suhteettoman paljon huomiota huonekaluille. Siis tämä korostaa sitten Euroopan unionin roolia maailmassa. Jos meillä on miljoona tuotetta, silloin ei pitäisi ottaa esille pelkästään huonekaluja. Siis ei se voi olla ainoa tuote, joka otetaan esille. Ja sitten lopuksi, kuten sanoin, tämä on hyvä mietintö, mutta ehkä vielä saisin sitten yhden pyynnön. Palaan pyyntööni, että tehtäisiin erityisehdotuksia, eikä vaan esittäisi joitakin ajatuksia ja jotakin ideologiaa esille. Ehkä meillä on ajatuksia ja voimme tehdä sitten ehdotuksia. Thank you. I'm guessing there's a... Kiitos. Varmaankin tähän huonekalusanaan nyt liittyy joku tulkkausongelma tai käännösongelma. Předsedkyně, já budu mít poněkud kratší vystoupení. Děkuji. Niin, minun puheenvuoroni on jossain määrin lyhyempi varmasti. Kiitos esittelijälle hänen laatimastaan mietinnöstä. On vain yksi kysymys, johon haluaisin puuttua. Täällä lopussa puhutaan oikeudenmukaisemmasta sisämarkkinasta kohdissa 28 ja 29. Totta kai olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että yritysten syrjintä tai kansalaisten syrjintä heidän asuimaansa tai alkuperänsä perusteella on mahdotonta hyväksyä. Ei sillä ole merkitystä, onko joku verkossa, internetissä, vaikka sen ulkopuolella. Tässä on paljon puhuttu alueellisista rajoituksista, niin sanotusta geoblokkauksesta. Siinä mahdollistetaan erilaiset hinnat eri alueilla, kun tarjotaan erilaisia palveluita. Mutta täytyy muistaa myös laatukysymykset. Laatu voi eri maissa vaikuttaa periaatteessa pintapuolisesti aivan samalta, mutta Kollegat tietävät, että minä olen yrittänyt omalla kaudellani keskittyä laatueroihin jo vuodesta 2011 lähtien. Tietyn merkin alaisuudessa myydään tuotteita eri maissa, joiden laatu vaihtelee. Olen täysistunnossa ja tässä valiokunnassa pyytänyt komissiota perehtymään tähän aiheeseen syvällisesti. Tämä ilmiö ja sen syyt ovat minulle aikamoinen mysteeri. Tai oikeastaan pikemminkin mysteeri on se, miksi komissio ei ole nyt tähän tutkintaan tarttunut. Aivan ilmeistä on, että syrjintää on tästä laatun näkökulmasta ja siihen tulisi todella perehtyä. Jos me haluamme oikeudenmukaisemmat reumat sisämarkkinat, niin kaikenlainen syrjintä on otettava syynättäväksi, myös tämän tyyppinen, jonka kuvailen. Ja vielä yksi kommentti. Nimittäin kuluttajan oikeudet, niihin liittyvät kysymykset. Kun kuluttajat haluavat oikeuksiaan toteuttaa, niin kuvaan astuu mukaan myös muutos Muutoksen haku. On esitetty ajatus jonkinlaista paneelista. Me havaitsemme, että yhdeksän jäsenvaltiota ei ilmoittanut olevan minkäänlaista toimivaltaista elintä, jolle tällaiset kiistatapaukset voitaisiin viedä ratkaistavaksi. Eli tämän tilanteen tulisi heijastua myös mietinnössä. Voisin myös kollegoiden tapaan todeta, että olisi hyvä pohtia myös kollektiivisia oikeuksien suojakeinoja. Kiitos. And the last speaker is Viimeinen puhuja on Andreas Schwab. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte zunächst mal... Niin paljon kiitoksia, Rova puheenjohtaja. Oikein paljon kiitoksia kollega Koomille tästä kattavasta ja erinomaisesta tekstistä. Se luo oivan pohjan jatkokeskusteluille täällä parlamentissa ja tietenkin myöskin komission kanssa käytäville keskusteluille komission esittämästä sisämarkkinastrategiasta. Uusi komissaari oikeutetusti panostaa nykyisten määräysten täytäntöönpanoon. Kollega Seinfeld jo totesi täällä, että ongelmia aiheeseen liittyen on olemassa ja että parantamisen varaa on, jos me haluamme varmistaa että kansalaiset eivät joudu epätoivon partaalle. Ja minä uskon, että meidän täytyisi muistaa, mitä Mario Montin kanssa aikanaan asiasta laajennusimme. Tiedän, että kollegat Suri ei Montia pidä kovinkaan suuressa arvossa, toisin kuin minä, mutta Monti totesi silloin, että hänen mielestään myöskin sisämarkkinapuolella on olemassa vastaavanlaisia määräyksiä kuin pääosastokilpailussa nykyisten määräysten täytäntöönpanon nopeuttamiseksi. Siihen, jos mihin meidän pitäisi viitata keskusteluissa komission jäsenen kanssa, eli että mitä primaarilainsäädännön lisäksi voitaisiin käyttää ja että mitä komissio voisi siltä osin tehdä. Ja sitten tämä kollega Gebhardin esille tuoma, kriittisesti esille tuoma palvelupassi. Itse tulkitsen sen välineeksi PK-yrityksille, jotka haluavat mennä johonkin tiettyyn toiseen unionin jäsenvaltioon peräänkuuluttaen jonkinlaisia takeita sille, että he voivat tässä uudesta jäsenvaltiossa toimia. Mielestäni tämä ei ole mikään byrokraattinen este, vaan ikään kuin tukijärjestelmä yksittäiselle yritykselle, joka haluaa mennä toiseen jäsenvaltioon ilman sen kummempia juridisia ongelmia. Kolmanneksi, edustaja Sena Loova viittasi syrjintäkysymykseen. Toden totta, syrjintää sisämarkkinoilla ei saa olla. Tämä laatu esimerkki, tiedän, että olette aiheen aiheesta perillä ja sitä esimerkkiä hoitaan jatkuvasti, mutta näkemäni esimerkit eivät ole sellaisia, jotka olisivat omiaan kertomaan, että kyse on syrjintätapauksesta. Saksassa puhtauteen liittyy kloorin tuoksi tällainen assosiaatio, mutta Ranskassa tilanne on aivan toisenlainen, mutta se ei millään tavalla liity varsinaiseen laatuun. Ja sisämarkkinoista puhuttaessa ei pitäisi pyrkiä ikään kuin sääntelemään makukysymyksiä. Jos Saksasta ei löydy kloorin hajua, niin sitten saksalaiset valittavat, että nyt on sääntely mennyt aivan pitkälle ja yhtä lailla myöskin ranskalaiset – toteaisivat. Eli liika on liikaa. Mitä tulee sitten maakohtaiseen estoon, geoblokkaukseen, meidän pitää selkeästi sanoa, mistä on kyse. Ehkä tämä on nyt ennakoitua, tämä on aika lailla hankala asia. Me emme voi nyt lähteä luetteloimaan kaikkia mahdollisia geoblokkaustapauksia. Meidän pitää olla hyvinkin tarkkana tästä asiasta puhuttaessa, jottei tässä mennä liian pitkälle. Mutta toki parlamentin puolelta voitaisiin määritellä geoblokkaus tarkemmin. Se voisi olla ihan paikallaan. Ja lopuksi vielä pari muutakin asiaa. Kohta 26 yhtenä. Siihen kollega Komihan viittasi. Mielestäni on tärkeää, ettei suhteellisuus direktiivi, suhteellisuus määräystä lähdetään liian laveasti tulkitsemaan. Jos katsotaan komission tekstiä, niin ikään kuin komissio haluaisi tiukentaa suhteellisuusperiaatetta, mutta minun mielestäni tilanne on sellainen, etteivät jäsenvaltiot ota käyttöön liian tiukkoja määräyksiä, jotka olisivat sitten taas suhteettoman tiukkoja ja ristiriidassa unionin lainsäädännön kanssa, joten meidän täytyy pohtia sitä, että miten suhteellisuusperiaatetta voidaan järkevästi käsitellä. Ja sitten lopuksi vielä kohtiin 4 ja 5 kollega Komin tekstissä. Mitä tulee PK-yrityksiin, niin kyllä italialaisena edustajana selkeästi on ottanut asiaan liittyen kantaa. Innovatiiviset startup-yritykset, niiden pitää olla kilpailukykyisiä aasialaisten ja yhdysvaltalaisten yritysten kanssa, mutta elkäämme olko naiveja unioni ei voi tehdä kaikkia läksyjä, vaan kyllä jäsenvaltioidenkin pitää osallistua näihin talkoisiin, koska kansallisella tasolla ne ongelmat ovat olemassa ja meidän täytyy katsoa, mitä jäsenvaltiot voisivat tehdä, jotta uudet startup-yritykset olisivat entistä innovoivimpia. Eli tähän on vielä palattava, mutta oikein paljon kiitoksia eri erittäin hyvästä tekstistä ja erinomaisesta keskustelusta ja toivottavasti tästä saadaan nivottua sitten kunnon paketti kasaan. Kiitoksia. Kiitos. Nyt yleensä pyytäisin komission puheenvuoroa, mutta ymmärsin, että komission yksikön päällikkö ei ole paikalla. Tämä on äärimmäisen tärkeä aloite komissiosta ja sisämarkkinat ovat EUn keskiössä. Tämä on pääkeskustelu vastuuvaliokunnassa on todella onnotonta, että kukaan ei ole komissiosta paikalla, joka olisi valmis käyttämään puheenvuoron. Voitteko viedä tämän viestin takaisin sinne komissioon? Ei ole muuten ensimmäinen kerta, kun vastuuhenkilö komissiosta ei ole paikalla – ei ole mitään hyötyä siitä, että näin käy julkisesti. Siitä ei ole hyötyä komissiolle, siitä ei ole hyötyä myöskään toimielinten väliselle vuoropuhelulle, eikä se osoita, että olisimme vakavissamme rakentamassa sisämarkkinoita, jotka auttaisivat kansalaisia Euroopassa. Nyt puheenvuoron saa Laara Komi, esittelijä. Puheenjohtaja. Niin, näin asian samalla tavalla kuin tekin myös kahdenvälisessä keskuussa komission jäsenen kanssa asiat menevät hyvin, mutta se on eri asia. Toinen asia on sitten keskustelu täällä valiokunnassa, ja silloin on tietysti sitten vielä kolmikantaneuvottelut erikseen. Minä aion olla lyhytsanainen, mutta en kuitenkaan niin, että en pyrkisemään mahdollisimman kattava puheenvuoro. Kysymys on siis sisämarkkina- ja kuluttajansuojan valiokunnasta. Se on tämän valiokunnan virallinen nimi. Ja kysymys on siis myöskin siitä, mitä kansanpuolueen kuulemissa tapahtui, joka koskee kuluttajasuojaa. Nimittäin senkin voidaan lähteä, voisi normaalia. Keskeinen kysymyshän on meidän kaikkien tavoite ja koskettaa myös kuluttajia, olemme kuluttajia ja poliitikkoja samalla kertaa – joten kysymys on myöskin siitä hyödystä, kun kansalainen mutta kysymys on myöskin kuluttajan suojasta. Kuluttajalla on tärkeä rooli, ei suinkaan standardien osalta. Meillä on asetus, jossa oli kysymys siitä, että standardit olisivat yhteensopivia yksityisten järjestelmien kanssa. Viime kädessä saataisiin aikaan valvontaa Euroopan komissiossa – jossa olisi selkeät standardit ja selkeät hinnat, jotka olisivat sitten alhaisemmat. Ja koko tässä päätöksentekoprosessissa pitäisi myös kuulla kuluttajia, mikä on meidän kannalta myös jotakin vain uutta. On tämän hyvä tehdä säädöksiä, mutta jos niitä sitten ei sovelleta, niin se on valitettavaa. Ja siksi on etsittävä muita mahdollisuuksia. Sitten näihin eri valtioiden kulttuureihin, se mitä me täällä hyväksymme, se pitäisi olla sellaista, että sitä kunnioitetaan. Minä lähden siitä liikkeelle, että jäsenvaltiot kunnioittavat sitä, minkä me täällä päätämme, mikä me hyväksymme. Se on minun kulttuurini, sillä jos jokin maa sitä ei hyväksy, tulee paljon vaikeampaa viedä sitä lävitse sitten muissakaan jäsenvaltioissa. Me emme siis halua mitään yleistä että, vaan tämä on nyt ensimmäinen askel kohti online-kauppaa. Siitäkin on olemassa erilaisia näkemyksiä, mitä vieviin valtioihin tulee ja muihin on olemassa hyvin konkreettisia eroja. Sitten markkinavalvonta. Minusta riittää se, että sovelletaan olemassa olevia sääntöjä, koska jo niin pitkään olemme tehneet työtä näiden sääntöjen hyväksymiseen ja aikaansaamiseen, että me halua enää hukata aikaa. Sitten Markolle jäljitettävyys on erinomaista. Nyt puhun italialaisena ja toiselle italialaiselle. Jos me pelkäämme, että enää kunnioiteta sitä, että jokin on tuotettu Italiassa, se on meille hyvin tärkeä merkintä, ja on tärkeää, että voidaan kirjoittaa Made in Italy ja sitten jokin onkin enemmänkin espanjalaista kuin italialaista. Ei saisi mennä, tulla aivan hulluksi tässä. Ja sitten kommentti, joka koskee näitä huonekaluja. Miksi tässä nyt oli kysymys huonekaluista täällä tässä tekstissä? Me olemme huomanneet, että huonekalutehtaat ennen kaikkea ovat koko Euroopassa pieniä tai keskisuuria yrityksiä ja ne ovat vapaaehtoisesti luoneet tällaisen oman todisteen, todistuksen omista tuotteistaan. Ja minusta se on hyvä esimerkki. Kysymys ei ole sunkaan siis siitä, että minä täällä edustaisin jotakin huonekalulobbia, mutta tämä aloite on hyvä, joka yhdessä sekt- yhdellä sektorilla on käynnissä, jolla pyritään suojelemaan yrityksiä, mutta samaan aikaan annetaan tietoa kuluttajille – erilaisia, monenlaisia näkemyksiä, mutta viime on kysymys siitä, että kuluttaja on täysin perillä asioista ja voi tämän samansa tiedon pohjalta tehdä päätöksen, tehdä ostopäätöksen ja kuluttaa, ja nämä ovat hyvin tärkeitä näkökantoja. Sitten innovaatioista. Andreas, teidän osoitteeseenne. Jos olisi kysymys muutamista laista voin hyväksyä se, mutta jos puhutaan yritysten varoista, pitää ajatella yrityksiä, jotka ovat itsenäisiä. Saksassahan on niin, että käytetään rahat eh, niin kuin EU on esittänyt, mutta Italiassa täytyy innovatiivisesti vaikuttaa innovaatioihin vaikuttaa autonomisesti. Eli mitä sitten tulee yhteisten sääntöjen aikaansaamiseen, niin kuin Marko puhui, olisi tietysti hyvä, jos olisi enemmän asetuksia ja vähemmän direktiivejä, koska asetusten yhteydessä todellakin voi panna kaiken toimeen, mikä on demokraattisesti päätetty Euroopan tasolla, ja silloin ei olisi enää puoltakaan ongelmista, joita joudutaan sitten tutkitamaan, kun on kysymys direktiiveistä, joita noita määräaikaa tarkistuksella on 24. Eh, helmikuuta ja voitte tehdä tarkistuksia, mutta tehdään tämä nyt sitten puheenjohtajalle. Tämähän on tietysti hänen asioihinsa, tehtävillä asia. It's fine. 25th is fine. Yeah. 25 niin on siis ihan ok. Selvä. 25. päivä on määräaika kello 12. Kiitos kaikille. Jollei muita asioita ole, niin tähän päättyy päivän kokous. Kiitos.